Okay, good morning. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa taas valiokuntamme kokoukseen. Aloitamme nyt tänään kohdasta 16 esitysistä. Kyse on erittäin tärkeästä asiasta. Kyseessä on ilon raportti sosiaalisesta suojelusta maailmassa. Se julkaistiin marraskuussa. Nyt Jään innolla odottamaan teidän esitystänne. Se on ainutlaatuinen maailmassa, koska se antaa maailmanlaajuisen kuvan sosiaalista suojelusta ja arvioista sosiaalisen suojan kattavuudesta. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska valiokunnassa me olemme hyvinkin paljon puhuneet siitä, kuinka tärkeää on saada aikaan universaali terveydenhoitojärjestelmä. Ja mikä on kunnollinen, toimiva yhteiskunta, tarvitaan hyvinvoinnin taso. Tämä raportti kertoo siitä, Onko tämä mahdollista toteuttaa? Missä nyt mennään? Ovatko asiat menossa hyvään suuntaan vai on kohtettu takapakkia, hyvin painotut painetta vuoden 2008 talouskriisin jälkeen, joka on kohdistunut sosiaaliturvajärjestelmiin minunkin maassani. On mielenkiintoista kuulla, miten tilanne on kehitysmaissa kehkeytynyt ja kumppanimaissamme. Nyt kun ryhdytään pistämään täytön kestävän kehityksen tavoitteita, tämä on tärkeää tietoa myöskin siksi, että toukokuussa tai kesällä tänä vuonna komissio tulee julkaisemaan ehdotuksia, jotka liittyvät EUn tulevan rahoitukseen seuraavien seitsemän vuoden aikana. Eli tulellaan ovat monivuotiset rahoituskehykset kesäkuussa julkaistaan esitys uudeksi ohjelmiksi. Meidän pitäisi puhua siitä, miten, miltä esimerkiksi kehitysyhteistyöohjelmien pitäisi näyttää, ja sosiaalisen suojelun pitäisi olla siellä merkittävässä asemassa näissä uusissa ohjelmissa. Rova Ortiz, Isabella Ortiz, tervetuloa valiokuntaan. Nyt äh, innolla kuun, kuuntelemme, mitä sanotaan teillä on. Teillä on myöskin täällä mahdollisuus käyttää hyväkseni tätä esitystä, joka on tuolla Valkokankaalla. Honor to be here with you. Kiitos Linda. On suuri kunnia olla täällä esittelemässä tätä työtä. Kolme vuotta hyvin tiiviisti on kerätty tietoa eri maista, joten on hienoa saada kertoa raportin tuloksista teille. Katsotaanpa toimiiko tämä. No ei näytä toimivan. Sieltä tulee teknikkomme. We'll just have a little break while we resolve the technical... Ihan pieni tauko. Pyrimme ratkaisemaan tämän teknisen ongelman. Time, so we can, yes. Uh, Saatte lisää aikaa, ei mitään hätää. Carol can do it there, so... Yeah. Carol hoitaa homman kuntoon. Carol voi vaihtaa sivua, jos vain kerrot missä vaiheessa hänen täytyy painaa nappulaa. Ah, actually, have fairly long presentation, which I thought if you may be interested... Tämä esitys on aika pitkä. Tässä on paljon tietoa, mutta emme nyt pysähdy niitä kaikkia käsittelemään. Sorry. So it's a fairly long presentation. Niin, esitys on siis varsin pitkä, mutta en käy kaikkia kuvia läpi, vaan vain tärkeimmät poliittiset tulokset ja viestit, jotta ymmärtäisitte raportin sisällön hyvin raportissa vastataan kestävän kehityksen tavoitteeseen 1.3. Tämä on YK osa ja kehitysagenda 2030 agendan osa. SDG 1.3 eli köyhyyden vähentäminen toteaa, että jäsenvaltioiden pitää soveltaa kaikille sosiaalisen suojelun universaaleja periaatteita Tässä katsotaan myös ILOn 2.2 suositusta. Vuoteen 2030 pitää saada sopiva kattavuus köyhien ja heikossa asemassa olevien ihmisten kohdalla. Tämä on tärkeää. indikaattori koskee tässä esimerkiksi sosiaaliturvasiirtoja ihmisen elinkaaren ajan syntymästä työelämään ja siitä eteenpäin. Lapset, naiset, vammaiset, kaikki katetaan tällä. Meillä on myös tällainen sosiaaliturvaselvitys. Sitä ILO on tehnyt jo kymmenen vuosien ajan. 49 vuodesta lähtien tätä kerätään säännönmukaisesti tätä tietoa. Ja tämä on nyt mukautettu kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotta niihin voidaan nyt vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tietoa parannetaan niin, että otetaan eri kehitysinstituutien tarjoamaa tietoa mukaan. Eli tämä kattaa kaiken tämän tiedon. Ja jos raportista nyt yhden tai pari lukua haluaa ottaa esille, niin tässä ne ovat. Ensinnäkin maailman väestö, joka kuuluu ainakin jonkinlaiseen sosiaalisen, sosiaalisen suojan piiriin, on 45 prosenttia, eli jonkinlainen rahansiirto tulee heille pohjoisesta ja etelästä. Ainakin yksi etuus. Jotkut voivat saada useampiakin. Ja tämä siis merkitsee, että 55 prosentilla maailman väestöstä ei ole minkäänlaista sosiaaliturvaa onko lasi tässä nyt sitten puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Sitä on syytä miettiä. On myös toinen indikaattori, jota ielossa on tarkasteltu jo pitkään, eli me kaikki kuulumme erilaisiin järjestelmiin, terveydenhuolto, eläkejärjestelmät. Meillä on kattava sosiaalietuksen tukiverkko ja tällainen tilanne on vain 29 prosentilla maailman ihmisistä. Eli 5,2 miljardia ihmistä jää tällaisten kattavien järjestelmien ulkopuolelle. Nämä kaksi lukua on syytä pitää mielessä. Minkälainen on sitten alue, alueellinen kattavuus? Maailman keskiarvo on 45 prosenttia, eli ainakin yksi etuus per henkilö. Sitten Euroopassa luku on melkein 90 prosenttia ja Keski-Aasiassa. Sitten Amerikat sekä Pohjois- että Etelä-Amerikka, noin 70 prosenttia kansalaisista saa ainakin yhden sosiaalietuuden, mutta ongelmat alkavat Aasiassa alle 40 prosenttia, 39 prosenttia ihmisestä saa ainakin yhden etuuden, kun taas Saharan eteläpuolisessa Afrikassa luku jää 18 prosenttiin, eli määrä laskee. Sitten Lähi-Itä, siitä meillä ei edes ole luotettavaa tietoa, joten työsarkaa todella riittää. Näin luvut ovat jakautuneet. Tämä antaa selkeä kuva siitä, mihin määrärahat pitäisi suunnata, missä vajeita on. Eli monet sanovat, että työtä todella riittää, mutta tosiasia on, että edistys ei ole ollut tasaista. Joissakin valtioissa edistys on ollut valtavaa, jopa räjähdysmäistä kehittyvissä maissa. Monet näistä maista ovat saaneet aikaan kattavan sosiaaliturvajärjestelmän. Ja tämä on todella kiehtova aihe. Tästä puhun mielelläni. Esimerkiksi äh, Kiina kuuluu tähän. Viimeisen neljän vuoden aikana Kiina on todella saanut aikaan lähestulkoon kattavan sosiaaliturvajärjestelmän. Tämä on historiallisesti katsottuna valtava kehitystä. Tämä on tapahtunut eläketurvajärjestelmien ja muiden sosiaalietuuksien laajentamisen kautta, eli eläkejärjestelmän kattavuus on melkein 100 prosenttia. Tässä on kuitenkin mukana myös Botswana, Cap Verde ja muita Lesotho, Afrikan maita, joissa on puolikattava järjestelmä. Eli yleismaailmallisuus, universaalisuus kuuluu näiden maiden järjestelmiin. Tässä raportissa kerrotaan, miten sosiaaliturva järjestelmät toimivat eri kategorioissa. Lähdetään liikkeelle lapsista, sitten katsotaan äity, äitejä, vammaisia, työikäisiä ja eläkeläisiä. En pureudu nyt tämän tarkemmin näihin yksittäisiin tietoihin. Teillä on tämä raportti, se löytyy netistä, mutta logiikasta muutama sana tämän taustalla. Ensimmäisessä osiossa puhutaan siitä, kuinka monta lasta järjestelmä kattaa. Ja tulosten mukaan noin 35 prosenttia maailman lapsista kuuluu jonkinlaisten sosiaaliturvajärjestelmien piiriin. Mikä olikaan prosentti? Luku kysyi puheenjohtaja. 35 prosenttia. Niin ehkä kaikilla ei ole käytettävissään raporttia. He, täällä jäsenillä ei ole siis tätä tekstiä edessään. Eli 35 prosenttia maailman lapsista kuuluu jonkinlaiseen sosiaaliturvan piirin, Heillä on ainakin yksi sosiaalietuus käytössään. Tämä luku on parantunut vuosien varrella, mutta edelleen 65 prosenttia jää tämän turvan ulkopuolelle. Raportissa kerrotaan myös siitä, miten järjestelmät on luotu maailman ja miten ne toimivat. Monet eivät ymmärrä sosiaaliturvaa, mutta esimerkki. Toimin UNICEFissa vuosien ajan. He suorittavat rahasiirtoja lapsille, hyvin usein käteismaksuja, eivätkä eikä aina ymmärretä sitä, että nämä käteismaksut kuuluvat sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Ei niitä makseta mitenkään mielivaltaisesti, vaan ne ovat osa kattavampaa järjestelmää ja niillä katetaan sellaisia maksuja ja sellaisia henkilöitä, jotka eivät suoraan kuulu sosiaaliturvan piiriin tai vakuutusmaksujen piiriin. Sitten kustannuksia kuvaillaan, minkä, mitä kustannuksia tästä tulee kehittyville maille. Nyt tarvitsisin lukulasini. No joka tapauksessa maailmas, maailman väestöstä valtava osa on lapsia ja vain 1,1 prosenttia maailman BKTstä suunnataan lapsille menevään sosiaaliturvaan. Sitten tässä on osio, joka kuvailee pääsuuntauksia. Ylein suuntaukset ovat rinnakkaisia, erikoisia. Eli kehitysmaat ovat menneet nopeasti eteenpäin. Kattavuus on parantunut, samoin etuudet, mutta kuitenkin monissa korkean tulotason maissa on tehty säästötoimien takia mukautuksia. Eli tällaiset suuntaukset kulkevat rintarinnan ja poikkeavat toisistaan. Tärkeää tässä keskustelussa on aina pohtia sitä, että lyhyen aikavälin mukautustoimet eivät saisi vaarantaa vuosikymmenten työtä. Nämä toimet ovat hyvin lyhytaikaisia, niillä pyritään valtiotalouden vakauttamiseen, mutta sosiaaliturvajärjestelmät sinänsä ovat hyvin pitkäkestoisia. Eli täytyy varmistaa se, että lyhyen aikavälin toimet eivät vaikeuta pidemmän aikavälin toimintaa. Sitten työikäiset äitiysmaksut. 41 prosenttia maailman äideistä, joilla on vastasyntyneitä. Ja tätä sanamuotoa käytetään kestävän kehityksen tavoitteissa. Saa jonkinlaisen sosiaaliturvan osaksen. Sitten työttömyyskorvaukset, se on matala Noin 87 prosenttia työttömistä jää tämän ulkopuolelle. Sitten vammaiset. Heistä vain noin 28 prosenttia, siis vakavasti vammautuneista, saa ainakin yhdenlaista sosiaalietuutta, etusturvaa. Tässä on kuvaus järjestelmästä sitten eri trendeistä, eri maista. Chile, Uruguay, Mongolia, heillä on kattava vammaisturva. Joissakin maissa on tehty leikkauksia lyhyellä aikavälillä, mutta tämä todella on lyhyen aikavälin toimintaa. Sitten suuri osio, joka koskee eläkkeitä se on sosiaalietuuksien suojelun laajin osio, ja se on kaikkein pisimmälle viety. 86 prosenttia kaikista maailman miehistä ja naisista saa jonkinlaista eläkettä. Eli selvästi tämä on kaikkein kehittyneen sosiaalisen suojelun väline kautta maailman. Jakauma näkyy tässä Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Kattavuus on lähes täydellinen. Amerikassa noin 86 prosenttia nauttii tätä suojaa. Aasiassa ja Tyynen valtioissa 65 ja Afrikassa melkein 30 prosenttia nauttii jonkinlaista sosiaalista suojelua tässä. Ja vielä muistutan siitä, että lähi meillä ei ole luotettavaa tietoa Eli tämä eläkkeet ovat kehittyneet parhaiten, tämä on hyvä, mutta naisten ja miesten eläketuloissa on kuitenkin edelleen kuilu, johon pitää puuttua. Tämä johtuu siitä, että miehet maksavat pidempään ja enemmän vakuutusmaksuja, kun taas naisten osuudet jäävät pienemmiksi. Ja tämä on asia, jota pitää katsoa. BKTstä eläkkeiden osuus on 60 prosenttia. On siis lukuisia maita, joissa on kattava eläkejärjestelmä, joissakin tasaeläkemaksu kaikille sama, sitten monessa vakuutusmaksuihin perustuva ja siihen on yhdistetty erilaisia sosiaaliturvaa, eläkemaksoja. Kapverde, Kiina, Georgia, Lesotoa, Namibia ja niin edelleen. Näitä maita on lukuisia. Raportissa kerrotaan, kuinka hallitukset onnistuivat ottamaan järjestelmät käyttöön. Tämän kaiken historian varsin mielenkiintoista, kun sitä lähtee analysoimaan, joten kehotan teitä vilkaisemaan sitä. Sitten uusi mielenkiintoinen trendi eläkkeiden yksityistämisestä. 90-luvulta lähtien lähdettiin yksityistämään eläkkeitä, mutta tämä ei aina toiminut. Olemme nähneet viime vuosikymmenellä lukuisia ongelmia ja tätä yksityistämistä on lähdetty avoimesti kritisoimaan. Ja nyt tähän ollaan tekemässä muutoksia. Eläkkeet ollaan jälleen siirtämässä julkiselle sektorille. Unkari, Puola, Kazakstan, Bolivia, Argentiina ja niin edelleen. Näitä maita on monta. Sitten terveyttä ja terveydenhuoltoa koskeva osio. Tässä haluamme korostaa erityisesti niitä eroja, joita terveydenhuollossa on kaupunkien ja maaseutualueiden välillä. Nämä erot ovat todella valtavia. 56 prosenttia maailman maatalousväestöstä ei kuulu minkäänlaiseen terveyssairausvakuutuksen piiriin. Tämä on todella merkittävä luku. Tässä katsotaan myös pitkäaikaishoitoa väestö ikääntyy ei vain kehittyvissä, kehittyneissä, vaan myös kehittyvissä maissa. Noin 60 prosenttia ihmisistä pääsee noin järjestel- jonkinlaiseen pitkäaikaiseen järjestelmälliseen hoitoon, eli tässäkin työtä vielä riittää. Ja kaikki investoinnit terveydenhuoltoon ja muuhun toisivat mukana myös valtavasti työpaikkoja, eli tähän kannattaa suhtautua myönteisesti. Usein keskusteluissa, kun puhutaan rahoituksesta, niitä pidetään vain kustannuksena, mutta tämä on kuitenkin investointi ja tätä kautta voidaan luoda uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä tässä toimitaan varsin mielivaltaisesti. Naiset hoitavat muita perheenjäseniä hyvin usein ilman palkkaa. Mutta vaihtoehtona voisi olla se, että palkataisiin koulutettuja hoito hoitajia ja näin naiset pääsevät entistä paremmin osaksi työmarkkinoita. Tämä olisi tärkeää. Sitten seuraavat suuntaukset. Tämä kuva on todella inspiroiva. Tässä on kartta maailmasta. Tästä näkee, miten sosiaaliturvajärjestelmät ovat viimeisen sadan vuoden aikana kehittyneet. Aivan ensimmäinen kartta on melkein koko, kokonaan valkoinen. Tämä on 1900-luvun alusta. Tässä on vain muutama pioneerimaa Euroopassa, jossa oli jo ryhdytty kehittämään sosiaaliturvaa, oli äh, lapsilisiä, eläkemaksuja ja niin edelleen. Mutta kun tässä katsotaan sitten vuosikymmenten kuluvan, värit vahvistuvat vahvistumistaan kun tässä on tämä viimeinen kuva. Tämä osoittaa kehitystä, jota on nähty. Ehkä vuonna 2030 tai sen jälkeen saadaan kartta, jossa kaikkien maiden kohdalla väri on hyvin voimakas. Tätä taistelua on käyty jo vuosien ajan vanhemmat, isovanhemmat taistelivat sen eteen, että he saisivat sosiaaliturvajärjestelmän. Ja tätä taistelua on, taistelua on edelleen jatkettava nykypäivänä. Asioita ei voi korjata lyhytaikaisesti, vaan täytyy pitää mielessä kokonaiskuva. Sosiaaliturvan, jota kansalaisille tarvitaan, on jatkuttava. ILOlla on tässä osio myös ratifioinneista yleissopimuksista. En lähde sitä nyt tässä selventämään sen enempää, mutta se on tärkeä. Ja haaste, joka meillä kaikilla on edessämme, liittyy siihen, miten kattavuuskuiluja voidaan kuroa umpeen. 45 prosenttia maailmanväestöstä kuuluu ainakin yhden sosiaalietuuden piiriin ja 55 prosenttia jää ilman minkäänlaista turvaa. Eli on selvää, että tarvitaan lisää investointeja sosiaalisuojaan, sosiaalisen suojaan. Tämä on tukien ja kansallisten resurssien kysymys. Tämä liittyy verokysymyksiin erityisesti keskitulotason maissa. Tarvitaan erilaisia ohjelmia ja tilanne tällä hetkellä on se, että ylin väestön osa tulee katetuksi muodollisin keinoin. Ja sitten kaikkein köyhimmätkin usein saavat jonkinlaista suojaa, mutta entä sitten tähän väliin jäävät ihmiset, esimerkiksi Afrikassa? Siis skalan yläosassa olevat virkamiehet ja muut saavat jonkinlaisen suojan ja sitten myös köyhimmät. Ja kehityksen osalta on tärkeää katsoa myös tätä keskiluokkien kehitystä. Monissa maissa keskiluokka on juuri se kehityksen moottori. He aja, avaavat yrityksiä ja usein tätä kautta saavat maan toimimaan, joten tämä tyhjä tässä keskellä on tärkeää täyttää. viranomaiset katsovat usein kyllä tätä. Ongelmana on se, että usein työtä tehdään ilman virallista sopimusta ja tähän on puututtava niin, että nämä saadaan virallisen, virallisten työmarkkinoiden piiriin. Uruguaysta meillä on tästä hieno esimerkki. Latinalainen Amerikka on sosiaalisen turvan pioneeri monessa mielessä alettiin kerätä pientä veroa tähän liittyen ja mikroyritykset, joissa oli yhdestä kolmeen työntekijää, he maksoivat symbolisen veron, yksinkertaisen veron ja valtio tuki terveys, terveydenhuolto näille yrityksille ja todella monet yritykset saatiin näin virallistettua. Tämä liittyy työoloihin ja muihin. Tällaisia hyviä esimerkkejä meillä on, mutta tässä niistä oli yksi. Monet siis hyötyvät tällaisesta kattavasta järjestelmästä. Täytyy muistaa maahan muuttajat, HIV-potilaat, Meidän täytyy todella puuttua siihen, että sosiaalista suojelua, siihen investoidaan liian vähän. Se on tärkeää. Geographically. Kun katsotaan maantieteellistä tilannetta, voidaan nähdä, että pohjoisessa on investoitu huomattavasti enemmän sosiaaliturvaan ja etelässä taas varsin vähän. Eli kehitysapu käytännössä niissä maissa, joilla on vaikeuksia, voi Äh, olla merkittävässäkin roolissa. Näin ollen äh, voidaan äh, tehdä yhteistyötä hallituksen kanssa järjestelmän luomiseksi ja kun järjestelmä on luotu, voidaan hiljalleen edistyä sen eri osa-alueilla. On erilaisia vaihtoehtoja kehitysmaissakin finanssipoliittista tilaa laajentaa Niillä ei ole kylliksi veronkantoa, näin ollen valtion talousarviot ovat hyvin rajallisia, mutta tilanne on parantunut viime vuosina. Bolivia on tästä yksi esimerkki. Boliviassa maksetaan lapsilisää, joka perustuu pienen, pienen osan yritysverosta vientialalla. Näitä veroja voidaan kantaa eri tavoin ja voidaan tietenkin myös kantaa isompia sosiaaliturvamaksuja. Tästä on esimerkkejä muun muassa Uruguasta, Brasiliasta ja niin edelleen. Ja näin voidaan vahvistaa maiden kapasiteettia kerätä varoja sosiaaliturvaan. On tärkeää ohjata myös yrityksiä tähän suuntaan, koska muuten jäädään jumiin sosiaaliturva-alalla. Ja mm, on tärkeää tukea maita ja ILO pyrkii juuri eri toimin tukemaan maita näkemään, minkälaisia mahdollisuuksia olisi käydä kansallista vuoropuhelua hallituksen eri virastojen liittojen, työnantajien, työntekijöiden, edustajien välillä luonnollisesti valtiovarainministeriön alaisuudessa, niin nähdään, minkälaisia puutteita rahoituksessa on. Ja näin hallitus voi sitten tarkastella erilaisia rahoitusmahdollisuuksia kattavamman sosiaaliturvan aikansaamiseksi ja tietenkin katsoa myös, minkälaisia inhimillisiä voimavaroja ja taloudellisia voimavaroja tarvitaan. Ja näin voidaan sitten luoda kansallinen sosiaaliturvastrategia äh, ja sille äh, vakaa rahoituspohja. Me olemme auttaneet 135 äh, maata näissä kysymyksissä viime, viime vuosina. Meillä on lippulaiva-aloite aiheesta. Ja Tosiasia on tietenkin se, että yksi virasto tai viranomainen, <laughs> niin kuin ilo, ei tätä voi toki hoitaa. Meillä on nyt 12 vuotta aikaa vuoteen 2030 saada sosiaaliturvasta todellisuus, todellisuutta kaikille YK tavoitteiden mukaisesti. Kiitän arvoisat kuulijat, ja ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos teillä on kysyttävää, niin että työmme voi jatkua yhdessä. Kiitos. Kiitoksia. Saimme erittäin tyhjentävän katsauksen tilanteeseen ja hyvin paljon ajattelemisen aihetta. Minä on itselläkin monta kysymystä mielessäni, ja kollegatkin täällä pyytävät puheenvuoroa. Meillähän on tämä raportti, joten voimme lähettää tämän sähköpostitse muillekin jäsenille, jotta he voivat tutustua sitten raportin yksityiskohtiin. Itse en nähnyt kaikkia lukuja tarkalleen ja olen varma, että luvut ovat erittäin mielenkiintoisia. Ja nyt vielä tarkemmin selvitettyinä tässä raportissa. Norbert ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Rova Ortis tästä esityksestänne. Ähm, das war natürlich ein äh, Tämä oli hyvin yleisluontoinen katsaus sosiaaliturvan ja sen standardien tilanteeseen maailmalla. Kun katsotaan meidän rooliamme täällä kehitysvaliokunnassa, niin sen suhteen ehkä haluaisin käydä keskustelua teidän raporttinne osoittaa nämä merkittävät puutteet monissa kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa. Kuitenkin teillä oli myönteisiäkin esimerkkejä, esimerkiksi Botswana, Kapverde, Tansania. Ja haluaisin kuulla, miten teidän kertomuksenne vaikuttaa kehityspolitiikkaan esimerkiksi Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Mehän kehitysyhteistyössämme usein keskitymme infrastruktuurihankkeisiin, maatalouteen, koulutukseen ja myös terveydenhuoltojärjestelmiin. Ja tässä viime mainitussa on kyllä mielestäni vielä paljon tilaa toimia. Mutta kysyisin, että mikä on tosiaan teidän kokemuksenne yhteistyöstänne esimerkiksi Euroopan komission kanssa? Mielestäni näiden kysymysten tulisi olla huomattavasti vahvemmin meillä agendalla, eli siis sen, että tukisimme vähiten kehittyneiden maiden sosiaaliturvajärjestelmien kehittämistä. Toisekseen kysyisin seuraavaa. Mitenkäs äh, nämä eri maat suhtautuvat äh, tähän raporttiin? Jos maa esitellään raportissa äh, myönteisessä valossa, se varmasti ottaa sen mieluusti vastaan ja osoittaa, että maa kansainvälisessä vertailussa on kehittynyt. Mutta entäpä sitten ne maat, jotka tuskin kehittyvät, joissa edistystä ei aikaan saada? Onko teillä mahdollisuuksia puuttua asioihin muutenkin kuin nimittämällä tai nostamalla esiin epäonnistuneita esimerkkejä. Eli minkälaista kokemusta teillä on siitä, että ne maat, jotka kipeästi tarvitsisivat sosiaaliturvajärjestelmiä, että miten niissä saadaan aika edistystä? Kiitos. Thanks Norbert. Heidi Hautala. Kiitos Norbert. Sitten Heidi Hautala. Kiitoksia paljon erittäin kattavasta katsauksesta tilanteeseen sosiaalista suojelusta eri puolilla maailmaa. Huominen kiinnittyi esimerkiksi näihin karttoihin sadan vuoden takaa aina tähän päivään saakka näytti, miten tilanne on muuttunut. Helsinki, Helsingissä asuntoni rakentui 1926 ja talouden kellarissa, kellarista löytyi metallinen laatikko, lukittu laatikko. Aiemmin ihmisiä ei sosiaalisuojelua, vaan he joutuvat säästämään itse rahansa omaan kassaholviinsa. Minä säilytän siellä tänä päivänä viskiä, en niinkään rahaa. Teistä mielenkiintoisia strategisia ajatuksia sen osalta, kuinka voimme edistää kehityspolitiikkaamme. Esimerkiksi mainitsit ajatuksen, että ihmisten tuominen pois harmaasta epävirallisesta taloudesta virallisen talouden piiriin, taloudellisen toimen piiriin, on mielenkiintoinen ajatus, kun pohditaan sosiaalista turvaa. Kysymykseni on seuraava. Ne maat, joissa on kaikkein suurimpia puutteita, jotka eniten ovat jääneet jälkeen, katsotteko te, että ne saadaan ymmärtämään, että sosiaalinen suojelu on myöskin sijoitus maan tulevaisuuteen ja sen talouteen? Pitäisikö meidän jotenkin pyrkiä viemään tätä ajatusta eteenpäin kehitysmaiden suunnalla? Maybe I could just ask, um... Kenties voin itsekin kysyä jotakin. Tämä on hieman jatkoa sille, mitä Heidi sanoi. Meidän katsoa tilannetta taaksepäin kotimaissamme Tehtaan omistajat alkoivat jossakin vaiheessa ymmärtää, että työntekijät olivat sairaana ja he olivat paljon satsaneet työntekijöihin. Ja pikkuhiljaa heillä lamppu syttyi samoihin aikoihin, kun sosiaaliturva alkoi kehittyä. Kun lavan tauti iski johonkin kaupunkiin, alkavat myöskin rikkaat kuolla, eivät pelkästään köyhät. Juuri tällaiset seikat vaikuttavat meihin kaikkiin. Haluaisin esittää kysymyksen. Te mainitsitte, että meidän täytyy muistaa, että 55 prosenttia ihmisiä on ilman sosiaalista suojelua. Tämä 55 prosenttia on ilmeisesti luku, joka kasvaa. Siis sosiaaliturvan kattavuus kasvaa tai pikemminkin sosiaaliturvaa ilman olevien ihmisten määrä kasvaa, koska köyhissä maissa väestön kasvu on nopeaa. Miten te näette tämän suuntauksen? Mitä tapahtuu, kun väestön määrä lisääntyy Afrikassa Ihmiset tarkoittaa että sosiaalista suojelua ilman olevien ihmisten määrä kasvaa. Pelkiässä, minun maassa, yhdistyksessä kuningaskunnassa, näissä maissa on tietenkin parempi sosiaaliturva kuin Afrikan köyhissä maissa. Entä sitten kaksi maata, jotka ovat samantasoisia kehitystasoltaan ja kaksi maata, joissa on saman verran köyhyyttä? Mikäli toinen maa pärjää toisen paremmin kuin toinen, niin mistä tällainen voi johtua? Hieman kerroitte jo annatte tästä hieman esimakua vastaukseen kysymykseen, kun te puhutte Uruguayista. Vaikuttaa siltä, että köyhimmät maat ovat latinalaisessa Amerikassa tästä yhdestä kahvista voi niin päätellä. Mutta viime vuosien aikana olemme nähneet, kuinka joissakin latinalaisen Amerikan maissa on se takapakkia, koska hyödykkeiden hinnat ovat nyt laskussa. Tämä lisää köyhyyttä. Katsotteko, että tästä tulee ongelma? Latinalaisen Amerikan trendi, tuleeko se jatkumaan vai nähdäänkö, että riittää. sielläkin tulee taantumaa. Ja vielä lopuksi ajattelen hieman ääneen Kollegat toimivat erittäin aktiivisesti AKT-EU-yhteyksissä, esimerkiksi Norberta. Mietin, onko tämä sellainen aihe, joka voitaisiin ottaa puheeksi myöskin AKT-maiden suunnalla kumppaneidemme kanssa, koska meiltä on vaadittu paljon pragmatisempaa keskustelua sen sijaan, että annetaan päätösausia ja puhutaan asioista teoreettisella tasolla. He toivoisivat konkreettisempaa keskustelua. Mietin vain, voiko ilo tässä meitä vaikuttaa. Meitä tarkastellaan meidän omaa historiaamme kotimaissamme uusien ammattiyhdistysliike ja parlamentaarikot peräänkuulutat muutoksia maassa ja loivat järjestelmiä sosiaaliturvan parantamiseksi. Ja meillä on paljon yhteyksiä eri puolen maailmaa muihin parlamentteihin. Kenties muidenkin maiden parlamentit pitäisi saada kiinnostuneeksi asioista ja osoittaa ihmisille, kuinka asiat voidaan hoitaa kuntoon. Otetaan esimerkiksi matatulinen maa ja sanotaan siihen, että se voi tehdä sitä, tätä ja tuota. Tälle maalle voitaisiin näyttää ja kertoa, mitä toimenpiteitä voitaisiin ottaa maassa tienten korjaamiseksi. Aluksi tämä saattaa näyttää vaarattomalta unelmalta, mikä halutaan universaali, universaali kaikki kattava sosiaaliturjärjestelmä aikaan. 47 vuonna kun maallamme oli kaikkein suurin velka ikinä heti sodan jälkeen, kaikkein köyhimpänä aikana Minun maassani, yhdistyskuningaskunnassa, otettiin historiallisesti kaikkein suurin askel ja otettiin käyttöön uudenlaisia terveydenhoito- tai pikemmin sosiaalisuojelujärjestelmä kaikkein köyhimpänä hetkenä. Onko teillä kenelläkään muulla kysymyksiä? Enrique, ole hyvä. Kiitos. Täytyy todeta, että oli todella mielenkiintoinen esitys. Öö, ymmärrän, että koko raporttinne on huomattavasti kattavampia ja laajempia. Täytyy kyllä tunnustaa, että olin iloisesti yllättynyt monissakin kohdin. Olisin esimerkiksi kuvitellut, että tilanne maailmanlaajuisesti olisi huomattavasti huonompi sosiaaliturvan suhteen. Ja nyt näimme, että on aika laajojakin alueita, niin maantieteellisiä kuin väestöalueitakin, kuin erilaisen politiikan pohjalla toimivia alueita, jotka kehittyvät aika nopeastikin maailmassa. Öö, osoitit, että oli kaksi suuntausta, erillistä suuntausta, mutta tämä ero voidaan ehkä nähdä kahdelta eri kannalta. No, nämä suuntaukset ovat ehkä toisistaan eroavia, mutta mutta tulokset kuitenkin äh, toisiaan lähentyviä ja hyvin monet ovat nyt äh, edistyneet äh, alalla. Ja me taas toisaalta, joiden edistys on jo vanhaa perua, ehkä olemme tässä ottamassa niin takapakkia. niin, kun tasapaino löydetään jollakin tavoin pohjalta ponnistaessa, niin kun tätä pohjaa katsoo, niin pohja, se kaikkein huonoin taso ehkä on tässä nyt nousemassa. Eli ei tässä mielestäni tilanne ole ollenkaan huono, koska se pohjataso ikään kuin on koko ajan noussut ja noususuuntainen. Ja kun äh, jatkuvasti puhutaan sosiaalisesta polkumyynnistä, niin äh, kyllä tilanne itse asiassa on äh, hiukan monimutkaisempi. En minä sano, etteikö sosiaalinen polkumyynti olisi todellisuutta ja totta, mutta tilanne on ehkä kuitenkin hiukan moninaisempi kuin mitä me kuvittelemme. Eli on monia maailmankolkkia, joissa on sosiaaliturva, mm, terveysturva lapsista, esimerkiksi lapset, äh, lapsista saa lapsilisää tai on joku tällainen järjestelmä ja niin edelleen. Eli että tilanne on kyllä paranemaan päin. Mitalin toinen puoli on sitten taas se, että kehittyneissä maissa, joista mekin äh, useimmat tulemme, niin nämä samaiset sosiaaliturvajärjestelmät rapautuvat hiljalleen eri syistä. Eri syistä julkinen politiikka on nyt sellaista, jos katsotaan vaikkapa juuri tätä säästöpolitiikkaa, leikkauksia ja niin edelleen, jotka sitten heikentävät sosiaaliturvaa tai johtavat sosiaaliturvan heikentämiseen, niin tämänhetkinen maailma, ajatellaan työelämää esimerkiksi, niin tilannehan heikkenee vaikkapa Espanjan kohdalla eläkkeet huononevat. Niin kuin englanniksi aina sanotaan, että maa, jonka parhaiten tunnen, niin no minun kohdallanihan se nyt on Espanja. Niin meillä Espanjassa esimerkiksi osa-aikatyö tai määräaikaiset työsopimukset saavat yhä enemmän tilaa ja eläkejärjestelmät ovat yhä heikommalla cuarenta años que está trabajando, pero que no está con... Ja todella palkat ovat hyvin, hyvin alhaisia. Sitten on vaikkapa näitä Saksan mini työpaikkoja tai työpaikkoja, joissa taataan hyvin vähän viikkotunteja ja hyvin alhainen tuntipalkka. Niin kehittyneissä maissa itse asiassa tilanne on kaiken kaikkiaan huon, huononemaan päin. Sitten vielä toinen seikka. Minulla on sellainen vaikutelma, että eläkealalla on edistytty enemmän kuin terveysalalla. Minulla on tällainen vaikutelma, ymmärsinkö oikein, että ainakin äh, vaikuttaa siltä, että kun katsotaan äh, näitä eri järjestelmiä, niin äh, terveydenhoidon alalla on vielä valtavia alueita, ehkäpä johtuen siitä, miten väestö on jakautunut kaupunkialueisiin ja maaseudulle, joissa terveydenhoitojärjestelmä ei siis toimi. Ja kun ajatellaan näitä eri, asian eri tasoja, terveydenhoitojärjestelmää, koulutusjärjestelmää, eläkejärjestelmää ja niin edelleen. Ja sitten vielä muuten viittaisin siihen, mitä puheenjohtaja, puheenjohtajamme Linda sanoi mm, omista maista. Mehän esitti kysymyksen, joka on mielestäni hyvin mielenkiintoinen. Eli kun ajatellaan maita, joiden kehitystaso on ihan sama, niin miten voi olla niin, että niiden sosiaaliturvataso saattaa olla hyvinkin, hyvinkin erilainen keskenään? No meillä on tietenkin, ja minä puolustan oman poliittisen ryhmäni poliittista kantaa ja vastaisin, että kyllä politiikalla on väliä ja politiikalla on merkitystä. Eli kun sanotaan, että ei ole vaihtoehto, voittoa ja ihan sama mitä politiikkaa ajaa. Markkinat määräävät kaiken ja maailma on sellainen kuin on. Niin sehän nyt on kyllä osoittautunut vääräksi väittämäksi. No niin, tämä maa, jonka parhaiten tunnen, niin äh, talouskasvu äh, eri historian aikoina vastaavalla tasolla, kun ajatellaan sosiaaliturvaa, esimerkiksi terveydenhoidon universaalistamista ja tasa-arvopolitiikkaa ja muuta politiikkaa, niin kyllä nämä poliittiset pyrkimykset ovat antaneet hyvin erilaisia tuloksia eri aikoina ja eri maissa. Joten kyllä tämä osoittaa, että meidän täytyy jatkaa taistelua sellaisen politiikan puolesta, joka vastaavassa kehitystilanteessa ja taloudellisen kehityksen tilanteessa tarjoaisi ihmisille vastaavan suojelun tasonkin. Tässä tuli jo paljon kysymyksiä, mutta otetaan vielä pari puhujaa. Charles Göring seuraavaksi. Oui, merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, tuli hieman myöhässä paikalle. Olisin lyhyesti halunnut puhua kyllä tästä aiheesta. Parlamentissa on monia, jotka ovat pohtineet sitä, kuinka sosiaalista suojaa voitaisiin laajentaa. Itse toteutuisi kaikissa maissa. Tämä on ennen muuta poliittinen kysymys. Malawi on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että sosiaalinen suojelu on surkea. Kaikki perustuu solidaarisuuteen – kattavuus on erittäin heikkoa. Se on kuitenkin parempi kuin mitään. Yhdysvalloissa ei ole rahasta pulaa. Siitä huolimatta siellä ei ole universalia terveydenhoitoa tai sosiaalista suojelua. Obama kyllä sai aikaan järjestelmä, joka sai yhä useamman ihmisen sosiaalisen, sosiaalisen suojelun piiriin. Joten on olemassa rikkaissa maissa järjestelmiä, jotka eivät ole kunnollisia ja sitten köyhissä maissa on järjestelmiä, jotka eivät ole kunnollisia. Mutta ongelma sekä rikkaissa että köyhissä maissa. Lähinnä on kyse poliittisista valinnoista. Mitä esteitä on olemassa, jotka estävät keskustelun sosiaalista suojelusta ja Ja kun te puhutte kiinalaisten kanssa esimerkiksi, kiinalaiset sanovat, että mikä sosiaaliturva otetaan, sosiaaliturva parantaa, silloin Kiina on vähemmän kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla, kun puhutaan Espanjasta, Saksasta tai alkomaalaisten kanssa, kun puhuu. Ja esitän kysymys, miksi et ole keksineet, eh, et lisää rahaa sosiaaliseen suojeluun? Vastaus on usein, että tämä olisi johtanut siihen, että kilpailukyky olisi heikentynyt. sama vastaus. Nyt pitäisi kenties pohtia ratkaisuja sen varmistamiseksi, että maissa, joissa on sosiaalisen, sosiaalinen suojelu, sitä parannetaan ja par, tilan, paranta, tilan, paran, parannetaan myöskin maissa, joissa ei ole sosiaalista suojelua, sosiaalinen suojelusjärjestelmä. Millä foorumin tästä voitaisiin puhua? G20-maiden keskustelussa. Ketkä ovat G20-maissa maiden kokouksen edustettu? Vai Euroopan unionin tasolla? Vai missä tästä pitäisi puhua? Euroopan parlamentti voisi ryhtyä aloitteelliseksi niin, että tämä asia saataisiin poliittiselle agendalle. Rova Merkelin kanssa keskustelin noin vuosi sitten G20-maiden kanssa. Toivoin silloin, että tämä asia saataisiin esityslistalle. Nyt kaksi vuotta myöhemmin tämä ei edelleenkään ole esityslista. Tämä on kuitenkin erittäin vakavasti otettava ongelma. Se on suorastaan räjähdysherkkä asia. Meidän yhteiskuntamme romahtavat, koska nyt ei pystytä maailmanlaajuistamisen globalisaation haasteisiin vastaamaan. Ja nyt pitäisi löytää kyllä ratkaisuja. Tämä on kysymys, joka on riippuvainen poliittisesta tahdosta. Muuten tämä ei to- tätä voida hoitaa kuntoon. Ilmoitetaan vastuuta asiasta ja järjestetään jonkinlainen sosiaaliasioiden Davos. Tämä ei onnistu. Kaikissa näistä asioista, joita puhutaan täällä, pitäisi, kyllä puhutaan Davosissa. Ainoa ero on se, että keskustan alulle panijat ovat tehneet kaikkeensa viimeisen kymmenen vuoden aikana löytämään ratkaisuja nyt, esi- tarvitaan poliittista tahtoa. En kenties minä olen naivi, mutta tähän, tällaista kuitenkin peräänkuuluttaisin. Okay, I'm gonna, I'm gonna let... Kysymyksiä tuli kovin paljon, joten aina nyt rovaa Ortizin Isabelin vasta kysymyksiin ja sitten annan puheenvuoron komissiolle, jota komission edustaja voi kommentoida. Käykö tämä näin? Kysymyksiä on hyvin paljon. Mutta nyt kun Rova Ortiz vielä muistaa nämä kysymykset, annetaan hänelle tässä yhteydessä vastausmahdollisuus. Kiitoksia. Tulipa tässä mielenkiintoisia kysymyksiä. Hienoa. Toivottavasti pystyn myös vastaamaan niihin hyvin. Lähdetään liikkeelle kysynnästä. Kuten sanoin, olemme olleet tai tehneet työtä 137 valtiossa ja kysyntä on oikeastaan kaikista valtioista sekä järjestelmien laajentamiseksi että niiden parantamiseksi. Tähän liittyy koulutus, ihmisten resurssien, rahoituksen ja muun kaltaisia kysymyksiä. Joskus niihin on hankala puuttua. Joku kysyi, että jos, tai saammeko tukea komissiolta tällä on komission edustaja paikalla. Hän varmasti pystyy vastaamaan tähän paremmin, mutta viime aikoina emme ole tällaista tukea saaneet. Kysymyksiä todella tuli kosolti. Poliitikoilla on merkitystä. Me haluamme korostaa hyviä esimerkkejä. Näin YK yleensä tekee. Ei korosta vain heikkoja esimerkkejä, vaan sellaisia, joita voidaan seurata muuallakin. Latinalaisessa Amerikassa näitä on nähty viimeisen vuosikymmenen aikana paljon myös Afrikassa ja Aasiassa, joten trendi on ollut se, että kattavuutta on lisätty, ei niinkään vähennetty. Joten järjestelmiä on tullut valtavat määrät lisää. Ja Afrikassa, jossa väestöä on paljon, siellä edelleen pyritään laajentamaan kattavuutta. Eli on syytä panna merkille, että kaiken kaikkiaan suuntaus on se, että jatketaan, laajennetaan, kehitetään. Tätä kaikkea pyrimme tekemään. Ja miten tämä onnistuu? Kuten monet teistä sanoitte, usein tähän liittyy kysymys poliittisesta tahdosta. Aloitamme kansallisen vuoropuhelun avulla, pyritään olemaan politisoimatta asiaa. Katsotaan, mitkä ovat kattavuuteen liittyvät puutteet ja perusongelmat, joihin pitää pureutua varmistetaan se, että kaikki tärkeät sisä, sidosryhmät, työ, työnantajista viranomaisen sadan mukaan. Kasvu ja tuottavuus on yksi asia. Jos ihmiset ovat sairaana tai heillä on paljon perheenjäseniä kotona, jotka sairastavat, he eivät pääse töihin. Sitten inhimillinen ja sosiaalinen kehitys. Lapset pääsevät kouluun, ihmiset saavat ruokaa. Mutta tärkeä argumentti on poliittinen ja se on tässä tullut selkeämmin esille viime vuosikymmeninä. Eriarvoisuuden ja köyhyyden tilanne on ollut sellainen, että tilanne on muuttunut epävakaaksi. Se on aiheuttanut poliittista epävakautta ja terrorismia. Eli tämä on asia, johon myös pitää puuttua. Tätä toistellaan toistamasta päästyä. Olin aivan hiljattain Tunisiassa ja siellä hallitus kääntyi puoleen ja pyysi apua IMFn osalta. IMF vaati liian tiiviitä ja tiukkoja leikkauksia ja sosiaalisen, sosiaaliturvajärjestelmän muokkauksia. Arabi kevään jälkeen tilanne on muuttunut hankalaksi ja terrorismin kannalta samoin tilanne on hankaloitunut. Eli meidän täytyy kääntyä näiden maiden puoleen sanoa, että sanotaan, että IMF siellä toimii ihmisiä. Heidän kanssa on käytävä vuoropuhelua ja he ymmärtävät kyllä, että nämä aiheet ovat tärkeitä. Siksi on käytävä tällaista avointa julkista vuoropuhelua ei suljettujen ovien takana, vaan niin, että kansalaisjärjestöt, AY-liikkeet, työnantajat, kaikki saadaan mukaan ja tätä kautta voidaan luoda poliittista tahtoa. Tämä on erittäin tärkeää. Ja kuten mainitsin, meillä todella on kysyntää palveluille lähestulkoon kaikista maailman maista. Ja arvostan tukeanne päästä tässä asiassa eteenpäin. Sitten paljon kysymyksiä, jotka koskivat yksityiskohtia korkean tulotason ja kehittyvien maiden välillä. Etuuksien taso vaihtelee. Tässä puhutaan kattavuudesta, joskus etuus on 50 senttiä päivässä. Tämä olisi eläkeetuus. Eli tämä todella on ero kehittyvien ja korkean tulotasomaiden välillä. Toinen esimerkki ja oikein hyvä esimerkki on Namibia. Vuonna 2015 sielläkin oli ongelma IMFn kanssa. EU-tuella IMF meni maahan. Sanoivat, että julkistaloudessa on ongelmia. Siellä oli valtion eläkejärjestelmä, mutta kasvua oli hankalaa saada aikaan ja siksi ajateltiin, että kaikki 65-vuotiaat saisivat valtion eläkkeen, mutta sitten vuonna 2015 eläke oli 35 dollaria kuukaudessa, eli noin dollarin päivässä. Ja yhdessä kokouksessa sitten IMF päätti, että tarvitaan julkistalouden mukautuksia, eli leikataanpa eläkkeitä. Keskustelua käytiin laajasti, ja se, mihin hallitus sitten keskustelun jälkeen päättyi, oli, että kaksinkertaisettiin eläke 72 dollarin kuukaudessa. Joskus siis tarvitaan tällaista julkista keskustelua, jotta tuloksia saadaan aikaan. Ja maita pitää tukea erilaisin argumentein. Ei vain sanota, että kyllä hallitukset siihen pystyvät. Hallitukset käyvät kilpailua näissä kysymyksissä, samoin koulutuksesta, liikenteestä, vedestä on kilpailua ja usein täytyy muistaa myös puolustusmenot. Eli on erilaisia keskenään kilpailevia vaihtoehtoja, niin meidän kehityskumppaneina pitää tuoda esille juuri sosiaaliturva- ja sosiaalikysymyksiä, muuten ne jäävät aivan pahnan pohjimmaiseksi. Kiitos. Thank you very much. I find it... Kiitoksia paljon. Meillä on näitä IMFn ohjelmia, joiden vuoksi nyt leikkaamaan sosiaaliturvaa eilen keskustelimme asiasta. Kaikki tietävät, että nämä ohjelmat aiheuttavat ongelmia. Nyt Tunisia on yksi maa, jota pyrimme tukemaan kaikilla tasoilla. Ulkosuunhallinnon pitäisi oikeastaan olla mukana tässä keskustelussa kuulemasta tätä, mitä täällä puhumme. Tefko pääosaston edustaja komission puolelta on paikalla. Onko teillä jotakin sanottavaa? Onko komission suunnan keskusteltu politiikan johdonmukaisuudesta? Koska tehän olette kehittäneet kehitysohjelmia jotakin maita varten, onko täällä mitään johdonmukaisuutta sen suhteen, mitä IMF tekee? Voisinko mä sanoa IMFlle, että heidän toimensa eivät ole mielekkäitä, ei ole järkevää, että yksi käsi antaa ja toinen käsi ottaa – Herra Holman. Nimen. DEFCO, I'm working there in the union. Jürgen Holman, edustan yksikköä B3, joka vastaa esimerkiksi työllisyyskysymyksistä DEFCO-pääosastolla. Sosiaalinen suojelu on hävinnyt yksikköni nimestä joten sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suoja, sosiaalinen suojelu ei kuulu enää minun toimikuvani, pelkästään työllisyyskysymykset, mutta tämä näen ohimennen sanottuna vain. Haluaisin ensinnäkin kiittää iloa hyvin paljon siitä, että se laati tämän kertomuksen. Te teette valtavan työn tätä silmällä pitää viime vuosina. Me tarvitsemme uutta tietoa paikkansa pitävää tietoa. Ja te tarvitsette meille myöskin lukuja, joita voimme käyttää hyväksemme laajalti. Tärkeimmät luvut, jotka te mainitsitte, osoittivat, että mikä tilanne on. 55 prosenttia ihmisistä on ilman sosiaalista suojelua ja 70 prosenttia ihmisistä on ilman kunnollista sosiaaliturvaa tai ei ole kunnisen synnytoran piirissä. Raportissa nähdään se tapa, jolla ilo tekee työtä. Tiedot mielenkiintoisia. Nämä tiedot voivat olla hyödyksi kaikille mahdollisille hallituksille. Kaikki, mitä täällä on ilmoitettu, on hallitusten ilmoittamia tietoja. Tätä tietoa on hyvin vähän yhdistetty mihinkään muuhun tietoon. Olisi hyvä, mikäli ILO voisi viedä viestiä eteenpäin et, ja tehdä sen, sen, että tiedon laadun täytyy parantua. Mikä tarkastellaan tätä kertomusta, niin mikäli sen oikein ymmärsimme, 70 prosenttia, kun mainittiin, tämä liittyy yleissopimukseen 102. Siellä puhutaan sosiaaliturva sosiaaliturvan kattavuudesta ja toisaalta tulojen vähäisyydestä. Olen erittäin iloisia tästä kertomuksesta ja tyytyväisiä siihen. Kun kuuntelin keskustelua ja kun ottaa huomioon tämän valiokunnan roolin ja miten komissio toimii, kun siltä vaaditaan toimia, kuinka Euroopan unioni toimii ja kuinka Unioni on edelleenkin sitoutunut sosiaaliturvaan ja sosiaaliseen suojeluun. Discussion, the high level discussion with... Tämä ettiin korkean tason keskustelu ilon ja komission välillä. Ja että tästä kunnosta keskustelua ei oikeastaan ole. Meillä on kyllä suhteita, mutta kyllä tätä suhdetta ilon ja komission välillä voitaisiin parantaa. Vastaakseni kysymykseen, Meillä on toinenkin raportti, globaali arviointi ilmoittamasta tuesta ulkosuhdannon kautta sosiaalista turvaa silmällä pitäen. Työllisyys- ja kehityspääosasto ovat viimeiset kaksi vuotta laatineet tätä mietintöä tai raporttia. Se julkaistiin viikko sitten. Voin lähettää sen teille kaikille. Huomenna myöskin esittelemme tämän raportin Tervetuloa tuohon tilaisuuteen. Tuossa arviossa tarkastellaan erityyppisiä kehitysmaita, kaikkein köyhimpiä ja muitakin kehitysmaita. Siellä selkeästi havaitaan, että komission tekemättä investoinnit sosiaaliseen suojeluun ovat erittäin marginaalisia, alle yhden prosentin luokkaa koko talousarviosta. Olemme kuitenkin saaneet merkittäviä asioita aikaan kumppanimaissamme, joissa sosiaalista suojelua on voitu tukea, edestää. Tuen kattavuus EUn puolelta on sellaista, että lähinnä ky- kyse on sosiaalisesta suojelusta hieman eri tapaan kuin Euroopassa. Komissio on aina pyrkinyt tukemaan kaikkien haavoittavaisempia ihmisryhmiä. Tämä voidaan selkeästi todeta. Ja viimeinen huomioni. Mikä olette kiinnostuneita? Sieltä havaitaan, että budjettituki lähestymistapa on erittäin relevantti, koska kyse on poliittisesta vuoropuhelusta, jota tarvitaan ja jota täytyy vaalia. Ja tähän sanottiinkin jo, että poliittinen tahto on kaikkein tärkein asia näissä yhteyksissä. Viime vuonna ja myös tänä vuonna me pyrimme edistämään temaattisen yksikön työtä, joka laatii kokonaisvaltaista globaalia ohjelmaa sosiaalisesta suojelusta. Se ei ollut viime vuoden toimintasuunnitelmassa mukana, toivottavasti saadaan mukaan tänä vuonna. Tulimme ehdottamaan myöskin budjettitukea sen yhteydessä. jotta voidaan vähimmäissosiaalisuojelu saada ja katsotaan samalla, kuinka sosiaalista suojelua voidaan soveltaa humanitaarisen avun antamisen yhteydessä. Niitä saadaan aikaan pidemmän aikavälin kestävää rahoitusta ja sosiaalisen suojelun hallinnointia ja täytäntöönpanoa parantaa. Sitten vielä yksi seikka, Kaikki me tiedämme, että kaikki tämä maksaa. Työ on kuitenkin erittäin tehokasta. Luku, jonka olemme ottaneet UNICEFin ja FAON tutkimuksesta, joka kohdistuu Afrikkaan, siellä sanottiin, että mikäli 20 prosenttia ihmisiä lisää halutaan mukaan sosiaalisen suojan tarkoittaa 1 prosenttia BKTstä. Tästä tähän Isabel viittasi, kun hän puhui lapsen maksetuista tuista. Next, so they can be Seuraavan kokoukseemme tulee pääjohtaja. Pääjohtaja tulee 11.30. Silloin voimme kysyä häneltä lisää. Isabel, voitko vastata tähän, kun sanottiin, että luvut tulevat hallituksilta, mutta ei vain hallituksilta? On totta, että tämä liittyy siihen, että sosiaaliturva on lisääntynyt. Meillä on nyt enemmän tietoa kotitalouksilta, Maailmanpankilta, UNICEFilta ja niin edelleen alueen talouskomissiolta ja niin edelleen kehityspankeilta. Ja nyt haluaisin vielä kiittää Euroopan unionia. Tässä ei ehkä ole suoraa rahoitusta, mutta kuitenkin älyllistä tukea. Komission kautta pyritään parantamaan politiikkojen yhdenmukaisuutta. Nyt kiitämme Isabel Ortisi erittäin tyhjentävästä katsauksesta ne ovat asioita, joista täytyy puhua myöskin AKT-maiden kanssa. Ja myöskin komission ja komission pääjohtajan kanssa voidaan tätä keskustelua jatkaa. Kiitos paljon siitä, että olit täällä tänään. Oh, yeah, yeah, it's great. I, I've got a copy, so I'll have it in my office if people want to borrow it, it's very big. And we'll, we'll make sure the slide... Varmistamme myöskin, että tämä Isabelin esitys lähetetään kaikille. Komission tulee paikalle 10 minuutin kuluttua, joten tällä välin hoidetaan lyhyesti Kohdata 17 ja 18. Kyse on kalastuskumppanuussopimuksesta Komorien kanssa. Esiä, esittelijä on Norbert. Norbert ilmeisesti ehdottaa, että sopimus täytyy hylätä. Kerrot varmaan miksi. Sorry, Norbert. I said we, we move on. Pyydän anteeksi Norberta. Siirrymme nyt kohtiin 17 ja 18 ja ensin. Ole hyvä. Minä sanoinkin jo, että otamme sinun mietintösi 17 ja 18 saman nippuun. Parhaat kollegat, tässä kyse on todella EUn kalastussopimuksen irtisanomisesta Komorien liiton kanssa kyse on ennen kaikkea liskalastuksesta, laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta, joka on merkittävä ympäristö, taloudellinen ja sosiaalinen ongelma. Tämänkaltainen kalastus, liskalastus, uhkaa merkittävällä tavalla meriekosysteemejä ja tämä johtaa siihen, että vastuulliset kalastajat joutuvat epäreilun toiminnan uhreiksi ja että meriympäristöä tuhotaan. Liskalastus äh, sen valvonta on hyvin merkittävää, kun pyritään kansainvälistä pyyntitoimintaa valvomaan ja ohjailemaan. Valitettavasti monet kehitysmaat äh, turvautuvat tämänkaltaiseen kalastukseen. Samoin niillä on vain rajalliset valvontamahdollisuudet talousvesillään ja näin ollen tämä liskalastus usein on tavallista niiden talousvesillä. Liskalastusta pyritään kansainvälisin toimin torjumaan ja Euroopan unioni on sitoutunut tekemään kaikkensa liskalastuksen torjumiseksi aktiivisesti. Euroopan parlamentti on lukuisissa päätöslauselmissaan korostanut, että tarvitaan lisää toimia liskalastuksen torjumiseksi. Ja tätä taustaa vasten Euroopan unioni on nyt päättänyt asetuksesta, joka liittyy yhteistyötä tekemättömien valtioiden kohteluun. Tähän liittyy myös vuoropuhelu niiden kanssa. Minä olen tyytyväinen siihen, että komissio on nyt ryhtynyt toimiin sellaisten kolmansien maiden suhteen, jotka eivät tee yhteistyötä kanssamme kalastusasetuksen mukaisesti. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa tämä toimi kohdistuu Komorien liittoon. Ja meidän tulisi kuitenkin puolustaa jatkuvaa poliittista vuoropuhelua Komorien liiton hallinnon kanssa niin, että saataisiin maan kalastustoiminta tolalleen. Minä siis tuen sitä, että maa jatkossakin saisi tukea Euroopan unionilta, jottei tämä päätös kohdistu maan tavallisiin kansalaisiin. Okay, so, um, has anybody got... Onko kenelläkään mitään kommentteja tähän? Edustaja Schaffhauser. Yeah, please. Olkaa hyvä. Oui, rapidement, madame la... Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että en päässyt viime kokouksiin, viime päivinä mukaan kokouksiin, olin muualla kiireisenä. Mitä tähän sopimukseen tulee? Ongelma on se, että sama ongelma, minkä kollegakin painotti. Meillä oikeastaan ei ole keinoja, taikka komoreilla ei ole mahdollisuutta valvoa kalastusta. Eikö olisi parempi, että otettaisiin käyttöön jonkinlainen samantyyppinen kansalliskomissio kuin esimerkiksi Intian valtamerellä. Tämä olisi yksi ratkaisu. Entä seuraamukset? Ovatko seuraamukset jonkinlainen ratkaisu? Eikö olisi parempi, että katsottaisiin, kuinka maa voisi pistää täytäntöön lainsäädäntöä ja valvoa sen toteutumista ja kuinka voitaisiin paremmin säännellä kiintiöitä ja kalastusasioita. Tämä ei liity pelkästään Komoriin tämä ongelma. Yhdessä yhteisö voitaisiin puhua myöskin Mauritaniasta. Ranskan kaltainen maa on toiseksi suurin kalastusmaa, emmekä me pysty valvomaan kaikkia merialueita. Voi tuskin kuvitella edes, mikä tilanne Komorilla valitsee ongelmien suhteen. Tämä on todella suurin luokan ongelma. Nyt ei, ei kannata pelkästään tuomita maata ilman, että keksitään keinoja, joilla sitä voitaisiin auttaa hoitamaan se kuntoon. Kuka muu ei tunnu pyytävän puheenvuoroa, joten komission edustaja Catherine Chapeau maaripääsöstöltä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Oui. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Toden totta se, että hylätään kun kalastussopimus Komorien kanssa, on velvoite, joka juontaa juurensa siihen, että maa on luokiteltu yhteistyöhoittamaksi maaksi liskalastuksen suhteen. Lainsäädännössä on näin määritelty, että näin kuuluu tehdä. Täytyy muistuttaa mieliin, että mikäli maa määritellään tällaiseksi yhteistyöhoittamaksi maaksi, ei tätä tehdä yhteen yhtäkkiä julmalla tavalla, vaan sitä edeltää aina pitkät keskustelut. 2015 vuonna aloitettiin jo alustava keskustelu ja käsittely virallisen vuoropuhelun kautta. Virpolin yhteydessä komissio teki kaikkensa, jotta komarit olisi saatu vakuuttuneeksi siitä, että sen pitäisi muuttaa tilannetta ja ryhtyä noudattamaan säännöksiä. Sääntöjen noudattamatta jättäminen liittyy liittyy lainsäädäntökehykseen ja siihen tapaan, jolla komorit antaa aluksille luvan ilman minkäänlaista valvontaa harjoittaa kalastustoimintaa. Kyse on käytännössä laittamasta kalastuksesta, ei välttämättä komorien aluevesillä, vaan koko valtamerellä Atlant- Itä-Atlantilla tätä kalastustoimintaa harjoitetaan. maata vaadittiin oikaisemaan tilanne tai sitten se joutuisi kohteeksi. Ja koska maa ei suostunut, se määriteltiin yhteistyöhaluttomaksi alueeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio lopettaa yhteistyön komorien kanssa. Tämä edellyttää nyt uuden tyyppistä vuoropuhelua, jonka kautta pyritään maa saamaan noudattamaan säännöksiä. Tämä on tietystikin hyvin intensiivistä tämä vuoropuhelu. Sopimus vastasi siis sen, että eurooppalaiset alukset voivat kalastaa Komorien alueella. Nyt sopimus ei enää kestävällä, kestävällä pohjalla, joten olisiko sitten loogista sallia aluksemme jatkavat kalastusta tuolla alueella sen vuoksi asetuksessa on juuri tämä pykälä, joka johtaa siihen, että yhteistyö keskeytetään ilmoitusaika tai antaa kuutta kuukautta aikaisemmin ennen kuin sopimus raukeaa. Mutta ei me, heppoisin perustein ryhdyttäisiin toimiin, mikä tarkastellaan komorin tilannetta muuten – 600 000 euroa vuodessa oli budjetissa määrätty Komorien kalastussopimusta varten melkoisen pieni summa. Siitä huolimatta, mitä tulee rekisteröintiin ja muihin vaatimuksiin, jotka Komorille oli asetettu, niitä ei ole noudatettu. Haluamme kuitenkin joka tapauksessa kiittää parlamentin esittelijän suosituksia sen osalta, että hylätään ajatus sopimuksesta Komarin kanssa. Onko Norbertilla mitään lisättävää? Ja, vielä... Ehkäpä lyhyesti loppuun. Laillisestihan meillä ei ole muuta toimintamahdollisuutta. Meidän siis ei ole mahdollista tulla tässä komoreita vastaan, vaan äh, laki äh, on kyllä sellainen, että meidän on irtisanottava tämä sopimus. Tärkeää on kuitenkin tosiaan jatkaa vuoropuhelua maan kanssa niin, että tilannetta saadaan parannettua. Käsittääkseni kuuden kuukauden sisällä ennakkoilmoitusajan sisällä voidaan vuoropuhelua vielä käydä. Kiitoksia. Tarkistusten jättöaika on tiistai 13. päivä kello 12 ja 20. helmikuuta sitten äänestetään. Sitten kohta 19. Pyydämme nyt, että komission jäsen tulee paikalle. Onko tuota Okay, colleagues, we now move on. Hyvät kollegat, nyt meillä on kaksi asiaa käsittelyssä. Ne ovat erittäin tärkeitä nekin. Ensimmäinen niistä on äärimmäisen tärkeä asia. Työmme tärkeimpiä osia vuoden 2019 vaaleihin mennessä. Kyse on neuvotteluista kotonuun sopimuksen uusimiseksi vuoden 2020 jälkeen. Olemme laatineet tästä aiemminkin mietinnön. Tuolloin Norbert Neuser oli esittelijämme viime vuoden joulukuussa. Komissio hyväksyi suosituksensa neuvoston päätöksen nojalla. Tämä liittyy neuvottelujen aloittamiseen. Komissaari Mimica on tätä silmää pitäen täällä kokouksessamme. Tervetuloa, komissaari. Toin ensimmäistä kertaa tänä vuonna täällä. Vaikuttaa siitä, että lomasta on kulunut hyvin pitkä aika. Joka tapauksessa tervetuloa teille. Nyt mielellä me kuulisimme, miten te tätä kotonoa-asiaa viette eteenpäin. Very much Kiitos. Kiitos oikein paljon, parahin puheenjohtaja. Kyllä, ja hyvää uutta vuotta kaikille arvon parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, ystävät. Viime joulukuussa komissio hyväksyi suosituksen äh, neuvotteluun direktiiviksi neuvoston päätöksestä Euroopan unionin kumppanuus AKT-maiden kanssa vuoden 2020 jälkeen. On kyllä hyvin tärkeä asia, kun määritellään tulevaisuutta. Kyseessähän on laajin kattavin ja pitkäaikaisin maantieteellinen kumppanuutemme maailmassa. Yli sata maata, puolitoista miljardia ihmistä ja näin ollen siis se enemmistö YK-jäsenistä. Maailmamme on yhä tiivimmin liitoksissa yhteen ja yhä ennakoimattomampia, siksipä tällaiset kumppanuudet ovat tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Nyt onkin näin ollen tärkeää tästä pitkäaikaisesta kumppanuudesta luoda strategisempi alusta niiden mahdollisuuksien ja haasteiden hoitamiseksi, joita meillä kaikilla yhdessä on. Arvoisat valiokunnan jäsenet, minä haluan äh, kunnioittaa tämän kumppanuuden äh, ainutlaatuisuutta, mutta päivittää sitä vastaamaan nykyajan ja tulevaisuuden haasteita. Arvostan teidän aktiivista ja rakentavaa tukeanne päästä näihin tavoitteisiin, äh, muun muassa arvon edustaja Noiserin vastikäinen mietintö. On mukava täällä nyt tänään päästä vieraaksenne sitoumuksemme mukaisesti haluamme pitää teidät ajan tasalla tilanteen kehittymisestä ja ehdotuksemme perustuu kattavaan kuulemiseen, joka on ottanut huomioon kaikkien sidosryhmien eri tasojen huolenaiheet ja ehdotukset niin EU-sta kuin Afrikan, Tyynemeren ja Karibian kumppanimaistammekin. Ja nyt on mukava saada ehdottaa Äh, tai oli mukava saada tehdä nämä ehdotukset Haitissa viime kokouksessa yhdessä kumppanimaidemme kanssa joulukuussa ja sitten viime maanantaina yhdessä korkean edustajan kanssa neuvostossa. Jäsenvaltiotkin katsoivat, että ehdotus on oikein hyvä keskustelun avaus. Ja yhteistyö tosiaan tähän mennessä on sujunut mainiosti myös teidän kanssanne ja siksi luotan siihen, että teidänkin mielestänne tämä meidän ehdotuksemme kunnioittaa valiokuntanne sitoumuksia ja työtä. Nyt haluamme uuden aikaisen poliittisemman ja kohdistetumman kumppanuuden vastaavan kuin laaja puitesopimus, joka meillä on monien maailman kolkkien kanssa. Ja tämän ehdotuksen kautta toivomme voivamme heijastella Äh, tämän päivän todellisuutta entistä paremmin. Näin Euroopan unioni voi myös tulevaisuudessa olla vastuunsa kantava, aktiivinen, äh, merkittävä, itse asiassa suurin merkittävin toimija äh, kehitysyhteistyöpolitiikan puitteissa. Meillähän on eurooppalainen kehityskonsensus, niin kuin te. Mekin katsomme, että kestävän kehityksen tavoitteiden tulisi olla uuden sopimuksemme sydän. Tämä uusi kumppanuus on äh, konkreettinen esimerkki pyrkimyksestämme olla 2030 agendan äh, täytäntöön panijoita eturintamassa ja yhdessä AKT-maiden kumppaneidemme kanssa haluamme maailmanlaajuisesti toimia hyvin kunnianhimoisena Eh, yhteistä etuamme ajaen, niin kuin Pariisinkin ilmastosopimusneuvotteluissa osoitimme. Mutta jotta tämä voisi toteutua, meidän on syvennettävä ja laajennettava poliittista vuoropuhelua kaikilla aloilla. Ja meidän on myös sitten uuden sopimuksen äh, kattavat äh, tavoitteet otettava hyvin vakavasti. Meillä on yhteisiä arvoja, yhteiset intressit ja tavoitteet muun muassa köyhyyden kitkemiseksi, talouskasvun aikaansaamiseksi, investointien tukemiseksi, liikkuvuuden ja maahanmuuton alalla samoin. Niin kuin äh, arvoisen edustajan Noiserin mietinnössäkin todetaan, niin nyt tarvitaan uudet suhteet, jotka perustuvat äh, tasa-arvoisten kumppanien suhteeseen. Nyt äh, tällainen lahjoittaja, vastaanottaja, äh, suhde on täysin vanhentunut käsite. Monista kumppanimaistammehan on jo tullut keski tason kehityksen maita myös taloudellisesti ja me todella pyrimme niin kansallisen, alueellisen kuin koko AKT roolin vahvistamiseen ottaen huomioon myös paitsi kansalaisyhteiskunnan, parlamentit ja yritykset. Ja meillä on tiukkoja yhteisiä sitoumuksia ja siksi olemmekin samaa mieltä kuin tämä valiokunta ja AKT-kumppanimme siitä, että tulevat suhteemme tulisi ankkuroida laillisesti sitoviin sääntöihin. Tällainen moni monenvälisyys, joka perustuu sääntöihin, on lähestymistapa, joka sitten on vakaa pohja toiminnallemme vastuullisena toimijana maailmanlaajuisesti. Yhteisiä tavoitteitahan on ja samalla tietenkin on oltava joustavuutta voida toimia äh, myös alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden pohjalta. Ja tässä uudessa rakenteessa tulisi ottaa huomioon äh, myös se, miten alueellinen dynamiikka ja alueelliset toimijat äh, nousevat tärkeysjärjestyksessä alueellinen kumppanuus, sen yhdistäminen sitten tietenkin omiin tavoitteisiimme ja hallintorakenteisiimme. Afrikan kohdalla tulevan kumppanuuden tulisi heijastella yhden Afrikan lähestymistapaa samalla tietenkin kunnioittain olemassa olevia assosiaatiosopimuksia, joita meillä on Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Hyvät naiset ja herrat, tässä pyrin lyhyesti kuvailemaan teille ehdotustamme ja toivon, että sen päälinjoista olemme kaikki yhtä mieltä. Ensinnäkin se, että kumppanuutemme on erittäin arvokas, mutta että sitä on päivitettävä, tehtävä vastuullisemmaksi ja tehokkaammaksi niin, että voidaan ajaa yhteisiä intressejämme, arvojamme ja tavoitteitamme vahvistaen alueellista kumppanuutta ja vuoropuhelua. Ja tämän, samalla meidän on oltava vastuullinen, luotettava Euroopan unioni, joka tekee AKT-kumppaniemme kanssa yhteistyötä vastatakseen tämän päivän globaaleihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Me tulemme keskustelemaan tästä ehdotuksesta jäsenvaltioiden kanssa tulevan kuukauden mittaan ja pyrimme saamaan aikaan toukokuuhun mennessä neuvottelumandaatista sopimuksen. Nyt haluan mielelläni kuulla teidän kommenttinne, teidän ehdotuksenne ja luotan tukenne ja yhteistyömme sujuvuuteen. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Thank you, thank you very much, Kiitoksia paljon komission jäsen tästä katsauksesta teidän ajatuksellanne on hyvin paljon yhtäläisyyttä sen kanssa, mistä parlamentti äänesti. Esittäjä Norbert Noiser saa ensimmäisen puheenvuoron ja sitten poliittisten ryhmien puhujat. Kiitoksia paljon Linna. Kiitoksia paljon myöskin komission jäsen tästä alustuksesta ja siitä, että kerroitte direktiivistä, jotka aitan esittää neuvostolle. Nyt en aio toistaa kaikkea uskon, että valiokuntana me voimme vain vahvistaa teidän pääset huomionne. Sopimuksella on aivan ainutlaatuinen arvo. Sitä täytyy tehdä strategisempi alusta toimille. Uskon, että meillä on nyt tilaisuus yhdessä Bulgarian puheenjohtajamaan kanssa virasi eteenpäin. Bulgaria eilen esitteli seuraavien kuuden kuukauden ohjelmansa. Uskon, että meillä on todellakin etuoikeus. Tämä on hienoa, että Bulgaria nyt johtaa tätä prosessia, koska he ovat hyvin voimakkaasti sitoutuneita Saman aikaan jatkoa kotonon sopimukselle. Te mainitsitte, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaiken keskiössä, kun tehdään yhteistyötä kanssa. Tämä osoittaa, että meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia sopimuksen myötä toimia YKonkin piirissä kehityksen puolesta ja taistella yhteistuumin ilmastonmuutosta vastaan esimerkiksi. Hienoa, että poliittisen vuoropuhelun ollaan ryhtymässä parlamenttina. Meidän täytyy olla tässä mukana. Meillä on erittäin paljon hienoja kokemuksia AKTU-yhteiskokouksista. Kummankin osapuolen tietysti täytyy parantaa toimintaansa, mutta tämä parlamentaarinen väline on äärimmäisen tärkeä, mukaan luettuna kansalaisyhteiskunnan rooli. Vuoropuhelun kautta on saatu paljon aikaan edistystä viime vuosina, etenkin kun on kyse ihmisoikeuksista. Kotunun sopimuksen jatkon pitäisi luoda oikeudelliset ja sitovat kehykset. Meidän pitäisi vahvistaa uusia rakenteita, varmistaa Afrikan, Karibian ja Tyynimeren alueella vahvempi vastuunotto, mukaan luettuna pohjois Afrikan maat, niin että Afrikan unioni on kokonaan katettuna. Kuten tiedätte, hyvin paljon ongelmia on syntynyt joissakin jäsenvaltioissa tällainen kaksinkertainen rakenne, se, että on suhde Afrikan unioniin ja sitten toisaalta on suhde AKT-maihin ja Afrikassa sijaitseviin Afrikan maihin, mutta ei pois Afrikan maihin. Jälleen kerran haluaisin todeta, kuinka tärkeää on, että parlamentaarikkoina voimme tehdä tämän tyyppistä yhteistyötä. Meillä on tästä hyviä kokemuksia. Toivon mukaan jäsenvaltioiden kanssa saadaan aikaan hyvä sopimus. Kiitos paljon suurin osa teidän huomioistanne vastaa täysin meidän valiokuntamme kantoja. Thank you, Norbert. Kiitos Norbert. Adam Seinfeld, kansan puolesta, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. On hienoa, että tänään käymme tätä keskustelua. Se on hienoa siksi, että tämä aihe on niin kovin tärkeä. Tämä aihe on todella keskeisen tärkeä Euroopan unionille, koska tässä on kyse meidän kokemuksestamme siitä, miten kehitystä edistetään Euroopan ulkopuolella – tässä ei ole kuitenkaan kyse pelkästään sosioekonomisesta tai taloudellisesta kehityksestä, vaan myös poliittisten järjestelmien kehittämisestä, demokratian laajentamisesta, ihmisoikeuksien laajemmasta kunnioittamisesta, tasa-arvon edistämisestä, tasa-arvon edistämisestä sukupuolten välillä ja niin edelleen. Euroopan unionilla on aivan selvästi tässä johtava rooli. Kun katsotaan erilaisia yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämisiä kautta maailman. Toisaalta on kuitenkin niin, että kun katsotaan EU-AKT-sopimuksen täytäntöönpanoa, olemme nähneet, että on hyvin hankalaa saavuttaa selkeästi mitattavissa olevia tavoitteita. Katsotaan usein noin kymmenen vuoden ajanjakso toimissa, eikä voi olettaa, että tuloksia tulee yhdessä yössä. Ja silloin välineitä pitää käyttää oikealla tavalla. Tässä on siis kyse pitkän aikavälin toimista, mutta usein tavoitteet asetetaan liian matalalle. Eli e, me tarvitsemme muitakin kuin kosmeettisia uudistuksia. Tarvitaan todella rakenteellisia uudistuksia. Siksi pidin siitä, mitä komission jäsen sanoi. Juuri tällaisia keskeisiä e, mentaliteetin ajattelutavan muutoksia nyt tarvitaan. Nyt vuonna 2018 on entistä tärkeämpää muistuttaa siitä, kuinka merkittävä tämä aihe on. Ensimmäisen maailmansodan muistovuosi on nyt, joten meidän on katsottava konflikteja eri puolilla maailmaa. Ihmiset joutuvat kärsimään konflikteista eri puolilla. Ja tämä osittain johtuu myös siitä, että kansallisvaltiot, alueet ja maanosat ovat kehittyneet niin eri tavoin. Sosiotaloudellisessa kehityksessä on kovastikin eroja, samoin usein vallalle pääsee demokratian vastaisia voimia, jotka sitten johtavat väkivaltaan, rasismiin – ja konfrontaation muiden väestöryhmien kanssa. Tuen niitä asioita, joita tässä sanottiin kauppaan liittyen. Tarvitaan kuitenkin erittelyä AKP-alueiden kesken. Kaikkiin ei voi suhtautua samalla tavoin. Afrikka, siellä terveyskysymykset ovat tärkeitä, samoin Tyynen meren alueella. Olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi vuoden 2020 jälkeen todella painottaa tehokkuutta entistä paremmin. Ja sanon tämän nyt hieman provosoivasti emme voi aina toivo, tuijottaa vain oman napaamme. Totta kai EU, Euroopan mailla on historiassa pimeitä aikoja ja tiettyjä oman tunnon tuskia. Ja näin halutaan tukea esimerkiksi vanhoja Euroopan maiden siirtomaita. Mutta 40 vuoden kokemus on kyllä osoittanut sen, että liian hellämielisellä toiminnalla ei saada aikaan sellaisia tuloksia kuin haluttaisiin näiden maiden tukemiseksi. Eli hieman tiukempi linja ja tuen keskeyttäminen tai sen pois vetäminen tulisi kyseeseen silloin, kun tavoitteisiin ei päästä. Ja viitan tässä myös muihinkin kuin taloudellisiin tai sosioekonomisiin tavoitteisiin. Eli poliittiseen toimintaan. Se on meille tärkeää. Eurooppa rakentui arvoyhteisöksi, eikä niinkään taloudellisista lähtökohdista. Totta kai rahakin on tärkeää, mutta siitä ei ole hyötyä, jos pohjalla ei ole arvoja. Ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, tasa-arvo, niiden pitäisi olla näiden tukimaiden kehityksen keskiössä. Kun arvoja rikotaan, maiden ei tulisi saada tukea. Ei voida sanoa, että no kyllä raha virtaa, koska tarvitsette joka tapauksessa tukea. Inhimillinen puoli on tärkeä, mutta ei tämä tuki aina päädy tavallisille kansalaisille, vaan kyseessä on usein diktatuurisia maita, diktatuuriset maat, jotka sitten toimivat niin kuin haluavat, jos me toimimme liian pehmeästi. Eli tarvitaan tiettyjä ehtoja ja uhka siitä, että tuki vedetään pois, mikäli säännöstä ei pidetä kiinni. Eli jopa maksujen palautuksen pitäisi tulla kyseeseen. Hyvä puheenjohtaja. Pidän komission jäsenen visiosta ja vetoan teihin siihen, siinä, että taataan se, että Euroopan unionin antavan tukeen myös yhdistetään tietyt ehdot. No, thank you very much. I just at this point want... Kiitoksia paljon. Haluaisin tällä välin toivottaa tervetulleeksi Gambian parlamentin virkamiehiä. Minä tapasin heidät jo tiistaina ja käytin tunnin keskustelakseni heidän kanssaan erittäin hedelmällisellä tavalla – demokratian palauttamisesta maahanne, teidän toiveistanne ja pyrkimyksistänne. Kyse on erittäin merkittävästä parlamentaarikkoryhmästä. Kyse on siis parlamentin Nyt puhutaan kotonun sopimuksen tulevaisuudesta. Tämä on suuri mielenkiinnon kohde myöskin teidän maassanne. Kenties valtuuskuntanne puheenjohtaja haluaa sanoa jotakin sitten, kun jäsenemme ovat puhuneet. Että mikäli joku teistä haluaa sanoa jotakin valtuuskuntanne nimissä, niin mielen annan teille puheenvuoron hetken kuluttua. Tämä on vielä neljä puhujaa parlamentin puolelta. Ja toivon mukaan kollegat jättävät aikaa myöskin kambialaisille ystävillemme, jotka voivat puhua Charles Görens. Oui, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin tervehtiä Kambian parlamentin jäseniä, komissaari Mimicha alusti keskustelua kotona on sopimuksen jälkeisestä ajasta. Uskon, että joitakin seikkoja kannattaa mennä tässä yhteydessä. Sopimus toteutuu tai syntyy eri olosuhteissa kuin 20 vuotta sitten allekirjoitettu edellinen sopimus. Yhdysvallata on er, er, er, erkaantumassa kansainvälistä monenvälistä sopimuksista ja yhteistyöstä muiden kanssa. Toisaalta Euroopan unioni on heikentymässä Ison-Britannian lähtiessä unionista. Täytyy ottaa huomioon nämä kaksi seikkaa. Mitä unioniin tulee, unioni pitää erittäin suurissa arvossa edelleenkin välisyyttä. Meidän roolimme tulee korostumaan. Saattaa, että meillä on vähemmän voimavaroja auttaa kehittymisessä kehitysmaita. Kintia, Intia, Kiina, ja Afrikkaa. Olemme sitten tiettyjä tiukkoja ehtoja yhteistyölle. Artikla 9 muistaakseni toteaa tiettyjä asioita ja artikla 95 puolestaan puhuu myöskin sanktioista. Tiettyjä ehtoja on aina yhteistyössä. ei pidä paikkaansa, että me olisi, että me olisi yhtä tiukkoina tässä kuin muut kumppanit ja yhteistyökumppanit. Kansainvälinen rikostuomioistuin on myöskin kirjattu mukaan poliittisen sopimukseen vuodelta vuoden 2020. Se pitäisi saada sinnekin mukaan. Mitä huolestuttaa tämän tilanne? Ja uusi elementti on reilu kymmenkunta maata, jotka ovat taloudellisesti erittäin vaikeassa asemassa. Ja niiden tilanne on suorastaan hieman yllättävä eriarvoisuuskysymys tietystikin. Se ei liity pelkästään AKT-maihin, kyllä eriarvoisuutta on Euroopassakin. Kuinka sitten toimia? Kuten totesitte, nyt täytyy mukautua uuteen tilanteeseen. Hyvä niin. Nyt haluaisin mainita viisi seikkaa, jotka tässä yhteydessä täytyy ottaa huomioon. Unohdin mainita erään seikan. Voimakas demokratiapyrkimys tietyillä alueilla AKT-maiden suunnalla. AKT-maidenkin suunniltaan sitä tapahtuu, mutta entä Euroopan unioni? Onko Euroopan unioni valmis tarttumaan niin maihin, on ongelmia? Onko EU valmis löytämään ratkaisuja niiden AKT-maiden kohdalla, jotka tällaisia ratkaisuja meiltä toivovat? Voidaanko toimia yhtenäisesti näissä kysymyksissä? Meitä on 28. Mikäli lupauksia annetaan, niin täytyy pitää kiinni. Olipa sitten 20, tai 10. Niin, suoraan sanottuna jotkut jäsenvaltiot ovat suorastaan naurettava tavalla asennoituneet koko tämän keskustelun suhteessa EUn sisäisen kysymyksen myöskin kehityspolitiikkaan. Tällainen rivien repeäminen ei saa olla mahdollista. Kysyisinkin, miten voitte varmistaa, että tietyt asiat saadaan mukaan? Mikäli jotkut jäsenvaltiot estävät näistä keskusta, onko tabuja, joista ei voi puhua? Mikäli on, mitkä ovat näitä tabuja? Mitkä ovat niitä maita, jotka vastustavat sitä, että edistyt saataisiin aikaan tietyillä osa-alueilla? Olen kuullut, että mitä demokratian pyrkimyksiin tulee, jotkut vastustavat keskustelua ja jotkut pitävät tapointa kysymystä. Ei tällaista voida sallia. Mitä komissiossa, kehityspolitiikassa, miten te suhtaudutte tähän ja parlamentin kommentit vedetään tiukkoina? Mä tarvitsen keskustelusta kysymyksistä. Mitä tapoja ei pitäisi saada olla? Taistelemme maailmanlaajuisen edistyksen puolesta – mutta mikäli unionin yksi tai kaksi jäsenvaltiota vastustaa tai painostavat voimakkaasti, niin saattaa keskustelu vankaloituu. Meidän täytyy olla erittäin tiukkana tässä. Yksi seikka vielä. Eräs huomio, jonka tein, olemme tehneet jo joitakin vuosia sitten. Havaitsemme, että joillakin alueilla, AKT-maissa, varsinkin Afrikassa, Eläisi Afrikan unionissa on havaittu, että tuen avulla, komissaan antaman tuen avulla, siinä on saatu luotua järjestelmä, joka on erittäin tärkeä unelkin kannalta esimerkkinä. Se on toimii erittäin hyvin. Mutta mitä tapahtuu käytännössä? Siellä havaitaan kuitenkin, että siellä puoletaan paikallaan. Ja kaikki ovat aina painotteet alueellista luottavuutta mikäli kansallinen valtio on heikko ja eikä pysty toimimaan, mutta tahtoa on. Silloin kyllä pitäisi saada edistysaika, mikäli tahtoa löytyy. Tässä on todellinen kysymys. Kuinka voitaisiin Marokon, Algerian, ja Tunisin Egyptin kaltaisia maita kannustaa eteenpäin? Mitä voitaisiin AKTn piirissä tehdä näinkin maiden mukaan saamiseksi? Toivoisin, että näitä asioita pohditte realiteetteja. Entä sitten huumeiden salakauppa, ihmiskauppa, kauppavirrat, kaikki nämä kysymykset ovat todellisia. Ja tällaiset keinotekoiset rajat eivät tällaista eh-, etsä, estä Pohjois-Afrikan ja Saharan eteenpäisen Afrikan välinen linjanveto on täysin lä- läpäisevä. Siellä on vain keinotekoinen raja vedetty. Joten mitä näkymiä teillä on, minkälainen visio teillä on EUn toiminnasta tässä kysymyksissä ja näistä ongelmista. Nämä tosiasiat täytyy ottaa huomioon, kun muokataan AKT-EU-yhteistyön tuleva arkkitehtuuria. Kiitos sitten Heidi Hautala. Thank you very much. I... Kiitoksia. Lupaan puhua paljon lyhyemmin kuin edelliset puhujat, koska minua odottaa ministeri toimistolla. Kiitoksia kovasti komission jäsen siitä, että tulitte paikalle. Tiedätte, että ryhmämme halusi mennä pidemmälle tässä sopimuksen uudistamisessa, ainakin mitä tulee paikallisiin erityispiirteisiin. Ainakin me ehdotimme tältä osin voimakkaita elementtejä, jotka olisivat hyödyksi. Kun puhutte EUn DNAsta ja siitä, että noudatamme sääntöjä, niin tässä täytyy muistaa, että kahdeksan artiklan osalta kotonuusopimuksessa emme ole onnistuneet kovinkaan hyvin ihmisoikeuskysymys, asiat monien maiden osalta ovat olleet hyvin hankalia. Ne ovat ärsyttäneet todennäköisesti meidän kumppanuusmaitamme. Ne ovat olleet hankalia, joten on löydettävä tehokkaampia keinoja sen varmistamiseksi, että juridisesti sitova luonne myös näillä alkaluontoisilla asioilla saadaan pätemään. On hyvä, että komissio korostaa nyt kansalaisyhteiskunnan roolia, mutta kuinka voimme todella tukea kansalaisyhteiskuntaa ja saada heidät mukaan päätöksentekoon? Jotkut meistä olimme Abidjanissa Afrikan unionin ja EUn välisessä huippukokouksessa ja näimme, että monet Afrikan valtioista eivät halunneet minkäänlaista viestiä vastaanottaa kansalaisjärjestöiltä, kansalaisyhteiskunnalta. Sanoit, että, sanoitte, että mandaattia ollaan valmistelemassa toukokuuhun mennessä ja olisi sekä komissiolle että meille hyvä se, että meidät otettaisiin laimin mukaan neuvotteluihin mandaatista. Parlamentilla on Lissabonin sopimuksen mukaan nyt toimivaltuuksia ja sanavaltaa kansainvälisten tärkeiden sopimusten suhteen. Ja vielä viimeinen kommenttini. Oletteko vakavasti pohtineet tätä enemmän enemmällä lähestymistapaa, jota jo vuosien ajan on naapurustamme kanssa toteutettu? Eli mahdollisia kannustimia siihen, että saadaan aikaan lisää uudistuksia ja tätä kautta lisää kehitystä – Eli pitäisikö tähän lähestymistapaan suhtautua tiukemmin? Ja olen vielä Görsen kanssa yhtä mieltä siitä, että mitään tabuja meillä ei saisi olla. Schaffhauser. Différentes remarques, je serai bref. D'abord, évidemment, soutien. Kiitos. Ensinnäkin tietenkin tuen monenvälisyyttä. Uskon, että meidän pitäisi voimakkaammin YK on turvallisuusneuvostoon turvautua. Ja kun puhutaan monenvälisyydestä, tästä tulee mieleen Ranska ja myöskin pienet maat ja Kiina, Yhdysvallat, Venäjä. Venäjä vaikuttaa tällä hetkellä väärävän pois Afrikassa. Siellähän on valta, vaiht, valta vaihtunut ja sitten Armeija ei ollut tässä kaikessa läsnä. Iran on yksi esimerkki. Iran ei oikeastaan ole demokraattinen maa, eikä Singapore myöskään, eikä myöskään Kiina ole demokraattinen maa. Siitä huolimatta nämä maat ovat kehittyneet. Pikkuhiljaa demokratia on juurtunut näihin maihin, jotka ovat keskiluokkaistuneet. Entä sitten seuraamukset? Seuraamukset aina isket rankalla kädellä tavallisten kansalaisten elämään, ei niinkään hallituksen. Hallitukset aina selviävät. Miksi sitten meidän etu, apumme ei toimi? Miksi kaikesta huolimatta tulokset ovat melkoisen heppoiset? Kokemuksen valossa voin todeta sekä parlamentisen yhteistyön valtuuskunnan puheenjohtaja, mutta myöskin Ranskan kokemukseni perusteella voin tietää, että kollega täällä peräänkuuluttavat lisää kehitysapua. Ei, ei apu tee näistä maista vauraampia, vaan pikemminkin riippuvaisia. Mikäli annetaan, rikkauksia, annetaan lääkkeitä sen sijaan, että luodaan vaurautta, jonka kautta voidaan ostaa itse lääkkeitä, silloin luodaan yhä enemmän riippuvaisuutta ja köyhyyttä. Ja entä vesi ja hygienia? ja lääkkeitä. Kaikki on tässä hoitaa kuntoon. Kuinka sitten luodaan vaurautta ympäristössä, joka on erittäin vaikea? Tämä on aihe, josta sanoisin, koska minulla mitään menettävä enää, myöskin ammattin, ammattin valossa voin todeta, että kun katsotaan Keski-Afrikkaa, onko se maan demokraattinen maa, mikä se pidetään demokraattiset vaaleet, Euroopan unionin suuren avunantaja. Mikäli me emme onnistu, ne, onnistu luomaan kehityspolitiikan logiikkaa, silloin pyrkimyksessä me ei ikinä onnistuta. Apu synnyttää vain lisää suurempaa avun tarvetta. Tämä eri rahastojen toiminta. Kehitysapurahasto olisi hyvä aloite. Sitä pitäisi tukea. Perustavanlaatuinen virhe olen sanonut tämän ennenkin ja toistan sen uudelleen, on se, että pitäisi toimia ei-valtiollisten toimijoiden kanssa. Maa ei ikinä tule kehittämään kuitenkaan ilman valtiota. Otetaanpa tahansa maa esimerkiksi. Juuri valtion toimien kautta maa on kehittynyt. Pitäisi luoda väline, jolla autettaisiin kuitenkin kansalaisjärjestöjä ja kansainvälistä yhteistyötä tarvittaisiin. Kansallisten järjestöjen kanssa yhteistyötä ei tämä nyt yhdessä yössä kaikki tule kuntoon, mikäli kehitysapurahasto perustetaan. Nyt pitäisi Haluaisin viitata myöskin siihen, että Ranskan presidenttikin sanoi kymmenen päivää sitten tämä sama asia, hän kanssa samaa mieltä. Budjettiapu on kuin kankkulan kaivo, raha katoaa sieltä. Kehityspolitiikka vesi yhdistää konkreettisiin hankkeisiin ja koordinointikomitea, pitäisi saada on kyse elintarvikkeesta, puhtaudesta, elintarviketurvasta, kehityspolitiikan edistymisestä, kehityksen edistymisestä ja terveydenhoidosta. Yksi avain on Kunnon hallinto, toinen avain, on riittävät resurssit, vara täytyy saada tässä liikkeelle ja täydellinen avoimuus tarvitaan, transparenttius, olipa sitten kyse hallituksen toimijoista tai ei-hallituksen toimijoista. Koordinoinnin täytyy olla tehokasta ja samanaikaisesti kyse saattaa olla valtiosta, Niitäkään koskaan ei voida puhua kehityspolitiikasta ilman, että valtio on tässä mukana. Valtion täytyy olla johtamassa sitä prosessia. Tänä päivänä meidän välineemme eivät tätä kaikkea salli. Meidän pitäisi muuttaa ja mukauttaa välineitämme, ryhtyä uusiin aloitteisiin. Uusia aloitteita on tehty, ne täytyy, niitä täytyy täsmentää jotta pääsemme jumitoista tilanteesta yli, joka liittyy monimaiden kehitykseen. Thank you. We're going to discuss budget support at 11.30. In fact, we have an item today. You can read the annual report. Niin, meillä on vielä budjettitukea koskeva kysymys tulossa. Seuraavaksi Jeremy Cornier. In our parliament and in our committee. <laughs> Merci. Merci beaucoup. Um... Kiitos. Käyttäisin nyt äh, tilaisuutta hyväkseni nostaakseni esiin asian, joka on minulle hyvin tärkeä. Nimittäin se, että tämä eurooppalainen äh, tuki vaikuttaa hiukan fiktiiviseltä, vaikka kyseessä on todellinen poliittinen ongelma. Me sovimme tietyistä summista, mutta emme sitten kuitenkaan anna niitä äh, käyttöön. Ja erityisesti Afrikassa, vaikka toki tämä koskee kaikkia AKT-maita. Tämä johtaa ongelmiin on nimittäin niin, että mm, asia on jo muutenkin tehty erittäin monimutkaiseksi, jopa niin monimutkaiseksi, että näitä määrärahoja ei saada vapautettua, kaikkia määrärahoja. Siksi minä katsoisin, että ainut ratkaisu on se, että kaikki vapautettavat varat saadaan käyttöön No kyllä minä ymmärrän, ja komis, että komissiollakin äh, on ää, äh, valvontavastuu ja halua, komissio haluaa taata sen, että äh, veromaksajien rahat käytetään kunnolla, mutta itselläni, joka olen toiminut ranskankielisten alueiden liiton puheenjohtajana, niin on kokemusta siitä, että kun ideasta tehdään konkreettinen hanke, niin eh, sitten eh, tämä tietenkin tuo mukanaan lisärahoitustarvetta. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää meidän myös eh, kouluttaa, opettaa näitä kumppaneitamme niin, että he itse osaavat täyttää hakemukset, tietävät, mitkä säännöt, mitkä ehdot on toteutettava Itsekin olen tosiaan tässä työssä ollut ja näin olemme sitten voineet nähdä, että saadaan koko joukkohankkeita jaloilleen ja niiden rahoitus täysin käyttöön säännönmukaisesti. Eli hallintovirkamiesten, jotka hankkeista huolehtivat, on saatava kunnollinen koulutus. Tähän meidän tulee panostaa. Ja tämän lisäksi on tietenkin etujemme mukaista huolehtia siitä, että rahat käytetään äh, pohdittuihin hankkeisiin. Kiitos. Tämä oli nyt viimeinen puheenvuoropyyntö parlamentin jäseniltä. Ja Kumba jatei, jatei, saa seuraavaksi puheenvuoron ja voitte reagoida siihen, mitä täällä kuulitte, tai kenties pitää valtuuskuntainen puolesta lyhyen alustuksen. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tästä kutsusta. Olemme todella kiitoksia, kiitollisia Gambian parlamentista siis tulemme. Tämä on ollut hyvä kokemus. Olemme keränneet koko joukon tietoa ja tämä on tarjonnut meille mahdollisuuden nähdä uudenlaisia näkemyksiä eri maista aiheissa, kuten kehitysapu, maahanmuutto ja niin edelleen. Ja, niin edelleen. ja tämä työtö, tieto on meille erittäin hyödyllistä, kun palaamme kotopuolemme tekemään parlamentarikkoina päätöksiä. Haluaisin kiittää kollegoitamme siitä, että he valitsivat minut naisvaltuutettuna pitämään tämän puheenvuoron. Mitä olen kuullut nyt sitten täällä? Kerron lyhyesti, mikä meidän maamme tilanne demokratian osalta on. Kotonun artiklan 9 artikla korostaa voimakkaasti tätä aihetta. Ja tiedämme, että Gambialla on takana 22 vuoden diktatuuri. Ja meillä on ollut suhde Euroopan unionin myös tiettyjä ongelmia ihmisoikeustilanteen kanssa. Nyt meillä on uusi hallitus ja kansalliskokouksen olemme ottaneet käyttöön ihmisoikeuskomission Gambiassa – samoin tällaisen sovittelukomission, joka käsittelee historiamme ja auttaa meitä selviämään menneisyyden ongelmista ja pääsemään eteenpäin. Samoin olemme ottaneet käyttöön perustuslaillisen uudistamisen komission. Siinä katsotaan esimerkiksi kaikkia ihmisoikeuskysymyksiä Gambiassa. Me olemme siis sitoutuneet demokratian ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen – ja siihen, että tämä uusi demokratia nyt todella pysyy voimassa maassamme. Kun katsotaan sitten apua, EU on ollut suurin avunantajamme. Vuonna 2017, kun uusi hallitus astui vallan kahvaan, saimme tukea, me todella saimme tätä kautta apua siihen, että pystymme nousemaan jaloillemme Gambiassa. Uusi hallitus peri täysin romahtaneen talouden. Tilanne oli erittäin hankala ja budjettituen ehtona oli se, että, se, että ensimmäistä kertaa nyt talousarviosta me tehtiin realistinen. Ja ensimmäistä kertaa talous ei sen jälkeen romahtanut, kun saimme tukea Euroopan unionilta ja halusimme tästä kiittää, koska tämä todella auttoi meitä pääsemään jaloillemme uutena hallituksena. Ja kun katsotaan tukea, jonka avulla maat kehittyvät, niin eilen Gambiassa me kävimme maahanmuuta koskevan keskustelun maiden välillä. Kuulimme eri mailta erilaisia näkemyksiä. Tämä oli todella mielenkiintoista. Ja Gambiassa melkein 99 prosenttia maahanmuuttajista on nuoria, 15-25-vuotiaita nuoria. Ja maahanmuuttoon syynä on usein se heikko demokratian tila, joka meillä on. 99 prosenttia maahanmuutosta liittyy taloudellisiin syihin, kun on köyhyyttä, lainsäädännöstä ei ole hyötyä, ihmiset lähtevät pois maasta. Ja näiden Afrikan maiden on valtiona kehityttävä niin kauan kuin olemme alikehittyneitä, maahanmuutto tai maasta muutto pikemminkin jatkuu. Meidän täytyy puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Jos tuki ei auta, ehkä on katsottava eurooppalaista investointisuunnitelmaa. Se todennäköisesti muuttaa sitä tapaa, jolla tuen antamiseen Afrikassa suhtaudutaan – Meidän täytyy siis muokata uuteen uskoon se, miten apua annetaan, miten sitä käytetään. Me emme halua tukea, siitä ei ole hyötyä. Afrikan valtiot ovat saaneet tukea jatkuvasti ja silti tulokset ovat aika laihoja. EUn ja Afrikan pitää nyt lyödä visat päänsä yhteen ja katsoa, miten tämä, tämä apu todella tuosi mukanaan parempia tuloksia. Me luotamme Euroopan unionin. Juuri nyt Gambia maana on ilman rikkauksia tai resursseja. Ja nyt kun olemme siirtymäkaudella, meillä on uusi hallitus, tarvitsemme todella tukea, jotta pysymme pystyssä, pystymme tekemään sen, mitä haluamme. Ja ja ensimmäistä kertaa meillä on nyt kansallinen kehityssuunnitelma. Se hyväksytään parlamentissa yleisenä kehityspolitiikan muotona. Ja hallituksen pitää noudattaa suunnitelmaa. Nuoria otetaan, katsotaan terveyspuolta, koulutusta, maataloutta – ja infrastruktuuria. Nämä ovat ne viisi painopistealuetta, jotka olemme asettaneet Gambiassa. Ja jotta näihin tavoitteisiin päästään, tarvitaan tukea. Joulukuussa katsoimme tätä talousarviota ja siirsimme noin 200 miljoonaa dollaria eri budjetin osista terveydenhuoltojärjestelmän, joka on mielestämme romahtamaisillaan. Eli arvostamme kaikkea mahdollista tukea, jota meille annetaan ja haluamme kiittää teitä tilaisuudesta puhua täällä, tuoda esille näitä kommentteja ja odotamme innolla entistä tiiviimpää yhteistyötä EUn ja Gambian välillä. Well, I want to thank you very much for coming here with your practical experience. Kiitos, että tulitte paikalle kertomaan käytännön kokemuksista. Kollegat kyselevät, että toimiiko puolisotuki vai ei. Te toitte selkeän viestin. Se on auttanut teitä. Kehitysapu ja kehitys ovat asioita, joihin on liitetty ehtoja. Edustaja Seinfeld tästä puhui aiemmin, kun maassanne ihmisoikeuksia loukattiin, demokratia toteutunut, silloin avustusohjelmia leikattiin. Ja se auttoi. Nyt demokratia on palannut. Toivotamme teille kaikkia onnea ja menestystä. Kysytte parlamentaarista valvonnasta. Tietystikin komission sen on täällä tänään. Hän on täällä esittelemässä neuvottelumandaatti luonnosta kotonuun sopimusta silmällä pitäen. Me pystymme vaikuttamaan tähän mandaattiin ennen kuin se esitellään sitten neuvostolle. Nyt annan komissaarin puheenvuoron tähän vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja kiitoksia arvon jäsenet hyvin arvokkaista puheenvuoroistanne, tuestanne ja niistä suuntaviivoista, joita meille annoitte evästykseksi, koska näin komissio voi todella hyödyntää huomioitanne myös tässä tulevassa vaiheessa, kun neuvotteluja käydään ensin nyt neuvottelumandaatin suhteen ja sitten tietenkin kotonun jälkeisen sopimuksen suhteen. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli sitten, kun sopimus lopullisesti hyväksytään, eli se toki tulee parlamentin käsittelyyn, mutta en minä haluaisi tuoda parlamentin käsittelyyn joskus 2019 vuoden loppuvaiheessa lopullista post sopimusta ilman että olisin siitä keskustellut äh, kanssanne etukäteen. Koko prosessin ajan, äh, neuvotteluprosessin ajan haluan meidän pitävän tiiviitä yhteyksiä tämän valiokuntan ja koko parlamentin ja sen muiden valiokuntien kanssa niin, että saamme kaikkien hyväksymän tekstin aikaan. Äh, nyt näkymät tänä päivänä ovat toisenlaiset kuin aiemmin, kun katsotaan EU-AKT-poliittisia ja kehityspuitteita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat taustalla, samoin meillä on oma eurooppalainen kehityskonsensuksemme, globaali strategiamme ja kaikki nämä asiakirjat ovat sellaisia, että itse asiassa ensimmäistä kertaa joidenkin äh, jakolinjojen, pitkäaikaistenkin sellaisten poistaminen kehittyvien ja äh, kehittyneiden maiden väliltä, vastaanottaja- ja lahjoittajamaiden väliltä äh, näyttää ähm, paremmalta. Nämä ovat nyt yhteisiä tavoitteita kaikille maailman kansalaisille ja näin tämä AKT-maiden kanssa solmittava kotonun jälkeinen sopimus luonnollisesti tulee heijastelemaan näitä aivan uudenlaisia tulevaisuuden näkymiä. Ja me teemme parhaamme, että tämä heijastuu tähän kokonaisvaltaiseen yhteiseen sopimustekstiin sekä sitten tietenkin sen alueellisiin pilareihin, jotka ottavat huomioon alueelliset erityispiirteet tulevassa sopimuksessa. Eli tällaista rakennetta me ehdotamme rakennetta, joka perustuisi tähän kattavaan kaikille yhteiseen osaan, joka säilyttäisi AKT kotonuu säännöstön laillisen sitovuuden ja joka säilyttäisi meidän yhteisen arvopohjamme, oikeusvaltio, hyvä hallinto, ihmisoikeuslähestymistapa. Tämä on sitä tärkeää säännöstöä, joka jo sisältyy kotonun sopimukseen, enkä minä näe mitään hyvää syytä siitä luopua ja lähteä jonkinnäköiselle uudelle linjalle tai sopia jostain uudesta puitteistosta. Ja sitten tosiaan ehdotamme näitä kolmea erillistä tai paremminkin sanottuna eri, mm, erityislaatuista pilaria, jotka heijastelevat kehitystodellisuutta, kehitystarpeita, kehitystoimia ähm, kolmelle äh, AKT-alueelle tai kolmen AKT-alueen osalta erityisesti. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti parantaaksemme, päivittääksemme tätä poliittista vuoropuhelua, joka toimii kahdenvälisesti kumppanimaidemme kanssa, mutta luonnollisesti myös monenvälisesti alueellisen yhteistyön kautta, eli siis nykykotonun sopimuksen kahdeksas artikla. Tämä on tärkeä väline ja tärkeä moottori sille, että yhteiset säännöt, arvot, ihmisoikeudet säilyvät merkittävänä osana kehitysyhteistyötämme. Meidän täytyy tosiaan saattaa poliittinen vuoropuhelu ajan tasalle, mutta samalla meidän tulee nykyartikla 96, jossa siis viitataan keskeyttämiseen tai seuraamuksiin siinä tapauksessa, että poliittinen vuoropuhelu ei johda konkreettiseen hyvään äh, lopputulokseen, niin äh, on tärkeää löytää jopa paremmat äh, linjat poliittisen vuoropuhelun ja tämän artiklan 96 välille ja tosiaan äh, artiklan sisältyvää sopimuksen keskeyttäminen tai seuraamusten langettaminen. Mutta tämä on kaikki äh, osa laajempaa lähestymistapaamme ja kehitysohjelmiamme sitten äh, uuden kotonun jälkeisen ajan koittaessa. Nyt kyseessä ovat puitteet, jotka paremmin myös määrittelevät enemmän enemmästä lähestymistavan more for more, josta on täälläkin puhuttu, joka määritellään erityisesti näiden alueellisten pilarien kautta. Näin ollen todella nyt odotan tulevien kuukausien kantavan hedelmää niin, että jäsenvaltiot sopivat neuvottelumandaatista toukokuuhun mennessä tänä vuonna ja että tuon jälkeen voidaan sitten siirtyä neuvotteluvaiheeseen AKT-kumppaniemme kanssa yhdessä. Ja toistaisin vielä sen, minkä olen aiemminkin toistanut kyseessä ei tule olemaan täysimittainen perinteinen neuvotteluprosessi, pikemminkin vuoropuhelu, jatkuva vuoropuhelu kumppanien välillä. Miten parhalla tavalla uusi, uuden aikainen suhteemme poliittisesti ja muuten muokataan. Se tässä nyt on pelissä ja odotan innolla Euroopan parlamentin panosta koko tämän prosessin ajan. Lisäksi halusin vielä tervehtiä minäkin puolestani kambialaisia eh, parlamentin eh, jäseniä, kollegoitamme täällä. Nyt on tärkeä hetki korostaa tukeamme, poliittista tukeamme ja kehitystukeamme uudelle Kambialle. Me voimme tehdä työtä yhdessä, vahvistaa, rohkaista yhteistyöhön ja Gambian osallistumiseen tulevaisuuden yhteistyöhön, neuvotteluihin ensin ja sitten puitesopimuksen kotonun jälkeiselle ajalle. Ja varmasti mm, muitakin asioita saadaan tässä sitten raiteilleen. Äh, Gambian äh, mm, taloudellinen kehitys, myös äh, maahanmuuton, maahanmuuttovirtojen syiden kitkeminen paikan päällä kentällä Gambiassa – Kampia on nyt historiallisessa käännekohdassa 22 vuotta maassa oli diktatuuri, edelleen turvallisuus, energia-alalla on paljon tehtävää, monia haasteita. Prioriteetti varmasti ovat nyt investoinnit työpaikkojen luomiseksi nuorten tulevaisuuden nimissä niin, että maan vauraus saadaan nousuun. Euroopan unioni on tukenut ja kulkenut Kambian rinnalla kansallisia tavoitteita muotoiltaessaan. Itse olin itse asiassa ensimmäinen virallinen ulkomainen vieras uuden presidentin valinnan jälkeen, presidentti Barron valinnan jälkeen hänen toisella virassaoloviikollaan. Joten aivan varmasti kehitysyhteistyöohjelmamme etenevät ja loppujen lopuksi tietenkin me haluamme tukea Gambian kehityshankkeita erityisesti niin kuin sanoin, talouskasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Ja me 2017 2002 kaudella olemme tukenne yli 325 miljoonaa euroa ohjelma. Up compared to what we had in... Ja meillä on tosiaan tämä kansallinen kirjekuori kahden välistä tukea edelliseltä kaudelta. 55-60 miljoonaa muuten budjettitukena Gambialle. Joten mukava tehdä yhteistyötä Gambian viranomaisten kanssa ja me rohkaisemme myös muita lahjoittajia osallistumaan tähän tukiprosessiin conference for the Gambia uh, with, with other international uh, Tosiaan me järjestämme tällaisen lahjoittajien konferenssin maaliskuun lopulla huhtikuun alussa ja tuolla tulemme asioista keskustelemaan ja me haluamme tukea tätä uutta demokraattista avointa Gambiaa niin, että se ylittää esteet tavoitteisiin pääsemiseksi, jotka liittyvät kestävän kehityksen agendaan. Kiitos paljon. Well, thank you, Commissioner. Um, thank you for... Kiitos komission jäsen. Kiitoksia, että annoitte ajantasaista tietoa myös Gambiasta. Se pistettiin nyt merkille. Tulemme tekemään yhteistyötä kampilaisten kumppanimme kanssa vielä jatkossakin. Eilen koordinaattorin kokouksessa päätettiin, että esitämme suullisen kysymyksen ja annamme päätösaseman valiokunnassa kotonun sopimuksen jatkosta ennen neuvoston kokousta kerrotaan toukokuussa, joten parlamentti pystyy siten vaikuttamaan asiaan. Kiitoksia paljon siitä, että olette täällä jälleen kerran. Hienoa nähdä, että aina säännönmukaisesti aika ajoin tulette kokoukseemme. Ja tällaista toimii jatkossakin. Kiitoksia. So, so colleagues, we're now moving on to Hyvät kollegat, siirrymme nyt kohtaan 20 syhistellä. Komission kertomusaiheesta budjetit tuki, kehitys ja tulokset on aiheena Stefano Manservisi, Tefko pääsosta komissiosta on paikalla. Stefano Gambialista kollegamme joutui nyt poistumaan, koska hän on hyvin paljon muitakin tapaamisia tänään. He kertovat juuri kuinka tärkeää on budjettituki, jota ovat saaneet, ei pelkästään pragmaattinen konkreettinen tuki, vaan myöskin se, kuinka parlamentti oli mukana, heidän parlamenttinsa mukana keskustelemassa asiasta erittäin avoimella tavalla siitä, kuinka budjettitukea käytettäisiin. Hän tuot hyviä esimerkkejä, jotka voisivat toimia mallina. Tämä on erittäin tärkeä tapa sitä työtä, jota me teemme. Kuulemme myöskin aamun yhteydessä ilon alustuksen, joka liittyy sosiaalisen suojeluun ja eri järjestelmiin. Vaikuttaa siltä, että budjettituki olisi erittäin tärkeä, mikäli pyritään kannustamaan maita kehittämään sosiaalista suojelua. Gambialaisilta kuulemme myöskin, että sosiaalisen suojelun järjestelmät ja työllisyysjärjestelmät antavat nuorille ihmisille jonkinlaisen mielikuvan tulevaisuudesta, jonkinlaisen vision, jonkinlaisia toiveita siitä, että voit jäädä oman kotimaahansa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Pyydän anteeksi, joudun lähtemään puolivälistä tätä esitystä pois. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi tätä aihetta tärkeänä aiheena on erittäin tärkeä, vaan vedemme nyt juhlimaan sitä, että Isossa britannissa naiset saavat äänioikeuden sata vuotta sitten. Menen, menen noihin juhlallisuuksiin kesken teidän esityksenne. Sillä välin puhetta johtaa varapuheenjohtaja. Sitä ensin puhuu Stefano Manservisi, olkaa hyvä. Thank you very much, Linda. Thank you for this invitation. This support. Kiitoksia Linda. Hienoa, että voin tulla tänne puhumaan. Kuulimme nyt Gambiasta. Kuva on varsin myönteinen. Tähän liittyy maan rakentaminen, toimielinten, parlamentin ja muun kehittäminen. Ja tämä on hyvä lähtökohta tälle keskustelulle. Kun katsotaan sitten tätä raporttia, joka on lähtökohta toiminnalle, on tärkeä lähtökohta myös vuoropuhelulle ja kahdenvälisille suhteille. Tässä on nyt joitakin kuvia, joiden avulla pääsemme eteenpäin. Raporttiimme on 13 miljardia koko salkku, hankkeita ja sopimuksia on 265 90 maasta ja alueelta ja vuosittaiset maksut ovat 1,8 miljardia, eli tämä kattaa koko maapallon. Näette tästä kuvasta myös aluekohtaisen jakauman naapurustomme etelässä ja idässä on tärkeässä roolissa, mutta myös Länsi- ja Keski-Afrikka toisena. Ja sitten kaikki muut tulevat perässä. Kaiken kaikkiaan käytämme siis noin 40 prosenttia julkisesta kehitysavustamme budjettitukena, jos tässä katsotaan myös näitä naapurusvälineitä. Minkälaisia kahdenvälisiä ohjelmia meillä sitten on? Jos katsotaan koko julkista kehitysapua, maa, maantieteellistä ja muuta, kahdenvälistä ja niin edelleen, tämä osuus laskee 20 tai alle 20 prosenttiin. Tämä on kuitenkin maantieteellisesti ja kahdenvälisesti merkittävä määrä. Tämä on se tapa, jolla budjettitukea voidaan parhaiten antaa. Äsken annoin teille tämän kokonaissumman, nyt sitten hieman tarkempia tietoja. Meillä on kolmen tapaisia, tapaisia sopimuksia, kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä hankkeita. Niitä kutsuttiin yleisbudjettitueksi. Sitten meillä on tällaisia alakohtaisten uudistustulosten sopimuksia, SRPC, ja sitten kolmanneksi valtion ja sietokyvyn rakentamissopimukset, SRBC. Tavoitteena on auttaa maata tältä osin. Tämä on kaikkein riskialttein ja hankalin sopimusmalli. Tämä nähdään tässä myöhemmin. Mutta tätä kautta pystymme toimimaan myös poliittisesti, esimerkiksi Afganistanissa ja muualla maailmassa. Ja tätä on tarkoitus sitten täydentää muin alakohtaisin toimin. Tämä oli toinen tieto, jonka teille halusin antaa. Ja kuvasta näette, että SRPC-sopimus on kaikkein suurin. Sillä katetaan näistä toimista 83 prosenttia. Sitten eteenpäin. Nyt sitten tulokset, ne ovat tärkeitä. Budjettituen logiikka on eri sopimusten puitteissa se, että maksetaan tulosten perusteella. Joskus ajatellaan, että näin ei olisi, mutta siis usein vielä ajatellaan, että varoja annetaan eikä seurata, minkälaisia tuloksia saadaan aikaan, mutta päinvastoin Tilanne voi olla hankala, menestystarinoita voi olla, mutta siis kaikessa tulokset, mitattavissa olevat tulokset ovat keskiössä. Ensinnäkin lähtökohdat. Meillä on neljä perusehtoa, kuten kuvasta näkyy. Siis jotta voidaan saada budjettitukea, pitää olla uskottavaa, relevanttia politiikkaa. Toiseksi vakaata makrotaloudellista politiikkaa. Kolmanneksi on pitänyt päästä julkishallinnon, julkisen talouden vakauttamisessa eteenpäin ja pitää olla talousarviossa avoimuutta. se yksinkertainen tosiasia, että lähdetään neuvottelemaan budjettitukisopimuksesta, pitää sisällä ne ajatuksen siitä, että uudistuksia tehdään lähdetään merkittävällä tavalla parantamaan valtion tilannetta hauraasta tilanteesta entistä avoimemmaksi. Torjutaan korruptiota ja niin edelleen. Tämä kaikki liittyy näihin toimiin. Tämä on toinen asia, joka liittyy juuri näihin tuloksiin. Jos katsotte tätä kuvaa, näette myös sen, että tässä on perusosa ensinnäkin ja sitten muuttuva osa, se on noin 50 prosenttia keskimäärin ja se liittyy tuloksiin, joita saavutetaan eri indikaattoreita noudattamalla. Jos katsomme tätä tarkemmin, näette, mitä indikaattoreita tässä on. Tämän muuttuvan osion osalta tarvitaan uudistuksia, IT-järjestelmä, e-hallinnointi, uuden tyyppisiä julkisten hankintojen lainsäädäntöä, viranomaisten toiminta, kylliksi henkilöstöä. Tässä voimme antaa teknistä tukea. Ja riskit ovat usein tällä alalla korkeita. Sitten budjetin alokointi toteutusaste. Tässä ei aina ole avoimuutta. Tämä kuulostaa byrokraattiselta, mutta näin ei ole. Jos ajattelette omia ne hallit, äh, siis parlamentti ja muut valvontaelimet valvovat hallitusta poliittisesti ja teknisesti niin, että lukuja julkaistaan. Ne ei tässäkään mitenkään viattomasti toimita. Sitten erilaiset toimet eri aloilla, koulut, kuinka paljon kouluja rakennetaan, kuinka paljon lääkkeitä ja rokotteita on hankittu ja jaettu, minkälaisia liiketoimintaan liittyviä palveluita on saatu aikaan ja katsotaan kuinka kauan yrityksen rekisteröimiseen kuluu aikaa, kouluun ilmoittautuminen ja niin edelleen ovat asioita, joista katsotaan. Mosambikin osalta esimerkiksi on päästy eteenpäin. Tietyissä kysymyksissä on tiettyjä verohelpotuksia, Ja me haluamme todella budjettituen kautta saada kansallisia resursseja liikkeelle. Erityisesti peruspalveluiden alalla. Edellisessä kuvassa näemme siis nämä perusedellytykset, joiden pitää toteutua ja on oltava selvää, että jos yksikä, edes yksi näistä ehdoista ei toteudu, tukea ei makseta. Jos katsotaan tuloksia ja indikaattoreita, jos indikaattoreita ei siis noudateta, me emme suorita maksuja, jos kriteerit eivät täysimääräisesti toteudu. Tai sitten maksamme vain osan maksusta, mikäli kriteeriä noudatetaan osittain. Se on tärkeää, koska tämä osoittaa, että tämä väline on joustava, sillä tuetaan poliittista vuoropuhelua, tuloksia, avoimuutta ja sitä, mitä hallitus todella on saanut aikaan. Mitä sitten mittaamme tehokkuuden puitteissa esimerkiksi? Katsomme näitä uudistuksia, tuloksia, Usein tässä pyöritään 50 prosentin paikkeilla, mutta jos sääntöjä ei siis noudateta, maksuja vähennetään tai ei makseta lainkaan. Kokemuksemme mukaan budjettituki on tehokasta ja on to, toki tapa, tapauksia, joiden osalta voidaan keskustella siitä, onko tuki ollut tehokasta vai ei, mutta kaiken kaikkiaan kyllä. Tuemme kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa, liiketoiminta, ympäristön kehittämistä ja niin edelleen. kun tuetaan tätä ulkoista investointisuunnitelmaa ja investointeja yleisemminkin tukena SDG-tavoitteille. Pitää katsoa, miten välineitä voidaan esimerkiksi käyttää liiketoimintaympäristön parantamiseen. Tarvitaan lainsäädäntöpäätöksiä, hallintokapasiteettia, ja siitä saadaanko tiettyjä investointeja esimerkiksi yksityiseltä sektorilta. Vielä muutama asia vakiintumassa oleva asia on maan omistajuus. Me emme keksi mitään uusia painopistealueita, vaan käytämme sykliä, jota noudatetaan maassa niin, että pidetään mielessä nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Pyritään mahdollisimman laajaan omistajuuteen, ja vähennetään esimerkiksi hallinnollisia transaktiokustannuksia näin lievästi sanottuna. Eli erilaisia ongelmia voi olla ja niihin vuoropuhelun avulla sitten pureudutaan myös poliittisessa vuoropuhelussa, erityisesti silloin kun maa on epäonnistunut näissä kysymyksissä. Näin voidaan lisätä vastuullisuutta ja omistajuutta maissa. Nyt vielä sitten tuloksista. Tässä muutama kuva tuloksista. mitä mekanista suhdetta meidän budjettitukemme ja tulosten välillä ei välttämättä ole, mutta tietty korrelaatio kuitenkin tilastollisesti on havaittavissa. Jos katsotaan vaikka äärimmäistä köyhyyttä, oranssilla näkyvät maat, jotka saavat budjettitukea ja muut ovat sitten sellaisia maita, joissa tukea ei anneta tai on kumpiakin toimia. Niin näette, että äärimmäistä köyhyyttä on pystytty vähentämään eniten niissä maissa, joihin on maksettu budjettitukea. Köyhyyttä ei yhdellä hankkeella voi kitkeä, vaan koko maa, koko yhteiskunta tekee työtä sen eteen ja sitä tuetaan eri tavoin. Tämä on ensimmäinen tilastotieto, jonka halusin teille osoittaa tai näyttää. Sitten lapsikuolleisuus, kestävän kehityksen tavoite kaksi. Tässä on useita maita, joiden osalta indikaattorit osoittavat, että lapsikuolleisuus on vähentynyt ja silloin kun terveydenhuollon alalle on annettu alakohtaista tukea, kuolleisuus on selkeästi lasten kohdalla vähentynyt. Sitten vesi ja vesihuolto. Tässä katsotaan sitä, miten vettä on käytettävissä ja vesihuoltoa saatavilla. Ja kuten tiedätte, jos valtio ei käytä omaa budjettia, ei tee oikea, oikeita päätöksiä silloin. Tietenkään tuloksia ei saada aikaan, mutta tässäkin on tietty korrelaatio annetun tuen osalta. Esimerkiksi Burkina Fasossa – käyrä vuodelta 2009 vuoteen 2016 näkyy tässä. Se on nouseva. Ja samoin Bolivia, sielläkin vettä on nyt entistä paremmin saatavilla ja vesihuoltoa. Sitten äh, julkisen talouden hallinnointi. Tässä on äh, kyse tukikelpoisuudesta, tukityömme menee parempaan suuntaan. Meillä on tässäkin erilaisia indikaattoreita. Ja tässä on monelta osin päästy eteenpäin esimerkiksi budjetin uskottavuuden osalta, avoimuuden osalta, politiikka-aloihin perustuman budjetoinnin osalta ja niin edelleen. Tässä esimerkiksi on otettu käyttöön tilintarkastustuomioistuin, erilaisia valvontatoimia, eli on tehty valtiollisia uudistuksia. Nämä ovat tärkeitä ja nämä liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin 16 ja 17. Ja tätä kautta nekin saavat tukea budjettituen kautta. Sitten korruption kitkentä. Se Korruptio on siis suuri riski ja siihen aivan oikein kiinnitetään huomiota. Ja vaikka erilaisia lieventäviä toimia on, riski on edelleen olemassa. Tässä meillä on empiiristä tietoja ja näyttää siitä, että korruption torjunta on voimakkaampaa, kun annetaan budjettitukea. Emme luo tässä mitään kausaliteettia tai automaattista yhteyttä näiden välille, mutta on tärkeää ymmärtää, että tässä on yhteys myös siihen, miten korruptiota tunnistetaan tai minkälainen mielikuva siitä syntyy. Maailman pankki esimerkiksi on toiminut tässä asiassa. On maita, joissa on budjettitukea ja silloin myös tuntuma korruptiosta on parempi. Kansalaisia ja muita toimijoita, sidosryhmiä kannustetaan ottamaan omistajuutta ja toimimaan näissä kysymyksissä. ja näytön perusteella. Näin saadaan vähennettyä korruptiota, eli on tilanteet ovat parantuneet. All okay. Well, I think... Oliko tämä hyvä näin? No ei tietenkään. Otamme opikseni koko ajan, teemme valintoja opimme asioita. Minä johdan joka kuukausi budjettituki, ohjaus, komitea. Sinne kokoontuvat ulkosuhdehallinnon edustajat, DEFCON eri alaosastot ja muut toimijat. Tarkoituksena on tehdä valvontaan liittyviä päätöksiä, päätöksiä, jotka liittyvät tukikelpoisuuteen. Lisäksi riskianalyysejä arvioidaan sitten tehdään myöskin päätöksiä siitä, maksetaanko tukia perusosan ja lisäosien osalta. Keskustelu on hyvinkin vilkasta usein. Ei ole niin helppoa saada yhteisymmärrystä kaikkien välillä aikaan. Kaikki asiat eivät ole täysin itsestäänselvyyksiä, esimerkiksi sukupuolikysymykset. Voidaan haluta ottaa sukupuolikysymys huomioon, mutta kuinka sitä voidaan parantaa? naisten asemaa. Meillä on hyvin paljon kokemuksia, mutta voisimme järjestää näitä kokouksia, joita parlamentistakin joku olisi paikalla, niin näkisitte, mitä siellä tehdään. Asiakirjan saanti on hankalaa, koska asiakirjat ovat teidänkin luottamuksellisia, mutta voimme kyllä kutsua jonkun parlamentista mukaan. Tätä voisimme näyttää, mitä menestystä on saatu aikaan. Haluamme etenkin parantaa järjestelmää ja suuntaviivoja 2017 vuodesta. Ensinnäkin uudet tavoitteet, kehitys- ja konsensusasiat ja rahoitus. Tehän tiedätte näistä sopimuksista. Sopimusten täytyy olla ymmärrettävämpiä alakohtaiset ulottuvuudet ja valtiollisen valtiollisten instituutin rakentaminen ja myöskin kotimaisten tulojen elvyttäminen. Ei tämäkään ole mitenkään automaattista. Sukupuoli, ilmastokysymykset ja sinnikkyys, häiriönsietokyky. Poliittinen vuoropuhelu on yksi tärkeimpiä ja vaikeimpia välineitä, koska totuuden kertominen ei välttämättä ole helppoa. Meitä on riittävästi tietoa kohdemaista Olen keskustellut kaikkien niiden edustustojen kanssa, joiden kohdemaissa on budjettiapua annettu nähdäkseni täytäntöönpanon laadun varsinkin alakohtaisella tasolla. Tätä kaikkea tämä raportti sisältää. Se muitakin esimerkkejä. Tässä on suurin piirtein, mitä haluaisin teille kertoa tällä hetkellä. Antaakseni teille ainakin jonkinlaisen yleiskuvan. Tämän pohjalta voidaan keskustella vielä. Thank you, thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon tästä arvostuksesta, herra Manservissi. Nyt parlamentin jäsenillä antaisin puheenvuoro, niin mitä tänne vielä aikaa vastata. Herman Servisi varmaan ystävällisesti vielä ennättää vastata. Edustaja Ryyvi. Kiitos. Haluan todella lämpimästi kiittää tästä esityksestä. Meille esitys on sitäkin tärkeämpi, koska vuoden 2017 tulosten perusteella muokkaamme, valmistelemme myös monivuotista rahoituskehystä ja sen painopisteitä tuleville seitsemälle vuodelle, joten nyt kysyisinkin, että kun ajatellaan ydin tehtävää meidän Euroopan unionin tehtävää, mikä pitäisi rahoittaa puhtaasti EUn budjetista ja missä voitaisiin tehdä yhteistyötä globaalien kumppanien kanssa tehokkuuden nimissä. Kovasti pidin siitä, että todella keskitytään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikki tiedämme, että tavoite numero kaksi on tietenkin sitten maatalous, ja terve, ra, terveellinen ravinto. Nämä ovat myös meille eurooppalaisille hyvin keskeisiä asioita ja mahdollisuudet, joita meitä, meillä tällä alalla on. Ja tämä tietenkin riippuu siitä, mitenkä kestävän kehityksen tavoite numero seitsemän toteutuu, nimittäin uusiutuva energia erityisesti maaseutualueilla. Miten saadaan aikaan investointeja kestävään, kestävällä pohjalla aikaan saatavaan äh, uusiutuvaan energiaan. Ja sitten tietenkin numero kuusi, eli äh, äh, ähm, sanitaariset kysymykset, eli siis esimerkiksi puhdas vesi, jätevesi, huolto. Ähm, ja mielestäni olisi kiinnostavaa nähdä tällainen investointiranking, parhaat käytänteet esimerkiksi maatalouden alalla, veden vesihuollon alalla ja miten tulevaisuudessa voitaisiin sitten hankehallintoa tältä pohjalta ohjailla monivuotisessa rahoituskehyksessähän Euroopan unionin budjetissa varataan mm, kehitystyötä varten merkittävä summa ja me todella puhumme tästä 0,7 prosentin tavoitteesta ja mm, köyhyyden torjunnasta. Sitä kautta meidän, meillä täytyy olla puhtaita, hyvin toimivia tarjouskilpailuja ja mm, hankekilpailuja. Ja kun ajatellaan esimerkiksi maataloutta, uusiutuvaa energiaa, niin tämä on äärimmäisen keskeistä. Ja tietenkin sitten vielä ylläpito. Ei saa käydä niin, että esimerkiksi laitokset sitten huollon puutteessa tai varausien puutteessa jäävät käyttämättä. Me haluamme, että ne ovat pysyviä pysyviä ja, ja toimivia mm, tulevan 30 vuoden ajan, eli seuraavalle sukupolvelle. Kiitos. Uh, Mr. Neuser, has the... Kiitoksia. Kiitos minunkin puolestani oli tärkeää vielä ihan näin äh, perusteellisesti äh, kuulla esitys budjettituen äh, välineistöstä. Täällä kehitysvaliokunnassahan meidän tehtävämme on vastata kysymykseen siitä, miten rahojamme käytetään ja että eikö ole aika vaarallista antaa hallituksille suoraa budjettitukea tätä meiltä kysytään. Ja kun meillä oli tässä aiemmin Kampian valtuuskunta paikalla ja he kertoivat, miten tärkeä budjettituki on ollut heidän maalleen erityisesti hallitusvaihdoksen jäl- jälkeen, niin tämä oli erinomainen esimerkki budjettituen tarpeellisuudesta ja toimivuudesta. Totta kai me parlamentin jäseninä haluamme huolehtia siitä, että tätä välineistöä ei väärinkäytetä. Siksi esitinkin suullisen kysymyksen haitin suhteen, sillä eu yhteiskokouksessa me jotka läsnä olimme, kuulimme ja näimme myös omin silmin, e, että ongelmia on. Ja tietenkin meidän parlamentin jäsenten e, on tehtävä esittää kysymyksiä siitä, miten varat käytetään. Ja e, me haluamme olla varmoja siitä, että välineistä toimii, että on kunnon valvontamekanismit, niin kuin kuulimmekin nyt ja että meidän valiokuntamme lisäksi tietenkin myös budjettivaliokunnalla on täällä parlamentissa merkittävää valvontatehtävä siitä, miten eurooppalaisia verorahoja käytetään ja miten hankkeet toteutetaan. Thank you again. Uh, Charles, vous avez la parole. Charles, ole hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Myös yksi huomio ja yksi kysymys. Voisin sanoa, että enimmäkseen olemme vakuuttuneita siitä, että budjettiapu on hyvä asia. Se saa aika myönteisiä tuloksia, niin kuin te osoititte myös. Nyt on viimeinen askel kolonialismin purussa meneillään. Hallitusten täytyy itse pystyä toimimaan ja vapaasti valitut parlamentit, niin kuin Kambiassa, ovat tätä kaikkea valvomassa. Tämä on kaikkien myönteistä kehitystä. Nyt pitäisi yksinkertaista asioita, että ovat ymmärrettävämpiä. Te viittasitte neljään ehtoon, että voi saada budjettitukea. La politique de stabilité au plan macro vakauspolitiikka, myöskin makrotalouden vakaus. Kuka tällaisia arvioita tekee? Komissioko vai maanhallitus vai IMF, joka on miltei kaikkialla läsnä? Tehdäänkö tässä kenties päällekkäistä työtä? Vai onko toimijoiden välillä jonkinlaista yhteistyötä, yhteisymmärrystä? Nämä luvut, jotka te mainitsitte, ja myöskin se, kuinka ehdot toteutuvat, näistä kysyisin lisää. Budjettituki on niin kuin Kankkulan kaivo, joku sanoi aiemmin. Siinä rahat vain katoavat. Tämä tuli esiin edellisessä keskustelussa, jossa puhuttiin aivan eri aiheista. Uskon kuitenkin, että viime kädessä, mikä tämän avulla saadaan an, annettua toivoa ihmisille, niin tämä on jo hyvä. Tämä on melkoinen haaste tulevaisuuden kannalta. Toivottavasti tähän haasteeseen pystytään tarttumaan ja ratkaisemaan se. Te itse sanoitte, että mitään absoluuttisia totuuksia ei ole, mikä kysytään, onko riskejä. Tietysti on riskejä. Täytyy tietää, missä riski piiree ja älykkäät arvioinnit nyt täytyy tehdä riskin osalta. Uskon niin ikään, että kun arvioidaan kaiken keskeisimpiä tekijöitä, ja kun otetaan huomioon ne poikkeukset, jotka vahvistavat säännön, niin minusta olisi parempi, että olisi sellainen järjestelmä, jossa huomataan nopeasti ongelmat sen sijaan, että koskaan ei törmätä sellaisiin asioihin, jotka ovat ongelmaisia esimerkiksi ilmeiset riskit. En usko, että kukaan voi kiistää, etteikö tämä olisi parempi vaihtoehto. Heidi, ole hyvä. Thank you very much. Um, Kiitoksia paljon. Herra Manserviisi Minäkin uskon, että budjettituki on äärimmäisen hyödyllinen väli. Niin kuin sanoimme 2012 jo. Hyvää hallinta koskevat sopimukset, alakohtaiset tai muut alettiin luokitella budjettitueksi. Nyt todellakin nähdään tuloksia, jotka todenteella tuovat mukanaan monia myönteisiä seuraamuksia. Oli sitten kyse koulutuksesta, julkisesta terveydenhuollosta, luonnonvarojen hallinnoinnista tai korruption poiskitkemisestä. Näytit äsken mielenkiintoisia kaavioita. Minulla olisi kaksi kysymystä näiden osalta. Tiedän, että kehittyvissä maissa on olemassa työryhmiä, joissa käsitellään budjettitukea silloin, kun on kyse monista avunanteista. Onko te tietoa siitä, kuinka nämä toimivat? Joskus on ollut sellaisia tilanteita, että esimerkiksi Tansaniassa oli kerran tarpeellista keskeyttää budjettituki, koska siellä oli korruptioepäilyjä, jotka piti selvittää. Ja tuloksia saatiin. Voidaanko toimia tällä tavalla tulosten aikaansaamiseksi niin, että kaikki avunantajat tekisivät yhteistyötä tietäkseen, missä mennään. Ja joskus sopimuksia on rikottu esimerkiksi. Ja toinen kysymys liittyy kriteereihin. En nyt halua juoruilla, mutta minulla on sellainen mielikuva, että mitään selkeitä kriteereitä ei komission puolella ole, eikä ulkosuhdehallinnollakaan sen osalta, miten ja missä olosuhteissa budjettituki on arvokas väline. Onko silloin se vain mahdollista, mikäli on käytössä oleva raha, vai onko tämä prioriteettilista, vai miten te arvioitte mikä tilanne edellyttää sitä, että budjettitukea voidaan antaa? Jean-Luc. Edustaja Lykke. Oui, so, so le... Jean-Luc, tulki korjaa. Bon. Euh, Olen todennut, että jossakin tapauksessa budjetti toki voi auttaa. Olen 30 vuotta toiminut budjetin parissa valtionvarainministeriössäkin ja moni monikana siitä oli muuttunut. Uskon, että meidän täytyy välttyä tietyiltä tilanteilta, Joskus toimet ovat tehottomia, koska valtio toimii tehottomalla tavalla erästä syystä, erästä syystä. Ja saattaa päteä myöskin kansallisjärjestöihin. Ja koska ongelmia on, valtiot, maata voidaan kehittää ilman valtiota. Tavaran tarvitaan välineitä. Uskotteko te, että tällainen rahasto toimii hyvänä välineenä, tai voisi toimia hyvänä välineenä. Kysyisinkin, kuinka voitaisiin valtio saada mukaan hankkeiden toteuttamiseen minä en ainakin kannattaisin sitä, että otettaisiin käyttöön sellainen järjestelmä, että valtiolla olisi ikään kuin kaksi roolia. Tai kokeellisesti voitaisiin katsoa, kuinka komission ja valtion yhteistyö saataisiin toteuttaa tiettyjä hankkeita. Esimerkiksi vesihuolto tai sitten terveydenhuolto ja hankkeet, jotka eivät heti tuota mitään näkyviä tuloksia, mutta ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta saadaan suotuisa investointiympäristöaika, aika, mikäli ei vettä eikä terveydenhoitoa, ei kukaan sijoittajakaan tule maahan. Mikäli emme ajan yhteen kaikkia toimijoita valtaisella tasolla, mukaan luettuna kansalaisjärjestöt, silloin kun pistetään täytäntöön ja hoidetaan näitä ohjelmia, emme saa tehokasta kehityspolitiikkaa aikaan. Keski-Afrikan tasavalta on yksi esimerkki. Tämä maassa on demokraattisesti valittu parlamentti, se on yksi köyhimpiä maailmassa. EU antaa sille hyvin paljon apua ja tekee hyvin paljon työtä sen puolesta. Minun mielestäni menestyksen avaimet olisivat juuri tällaisessa yhteistyössä. Pitäisi antaa tukea myöskin kansalaisjärjestelyä, mutta toivon kuitenkin, että tällaiseen valtion kanssa tehtävään yhteistyöhön myöskin mentäisiin. Right. Uh, Mr. Chairman, I just wanted to say that, um, uh, Puheenjohtaja, halusin vain todeta, että nyt meillä on 16 minuuttia aikaa ja uh, se, sitten meillä on vielä kysymys, kyselytunti tämän jälkeen sekä noiselle, että minulla on tärkeitä kysymyksiä komissiolle. Eli rajatkaapa vähän puheaikaa, kiitos. Right. Kyllä, kyllä, ihan oikeassa olette. Olkaa hyvä. Two minutes. Kaksi minuuttia siis. Fossiankin meno. Kiitos. Vähempikin taitaa riittää. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen tosiasiaan, että tällä hetkellä jotkut maat eivät halua vastaanottaa kehitysapua. Esimerkiksi se, mitä tapahtui Belgian hallituksen ja Kongon demokraattisen tasavallan välillä. Kehitysavusta tulisi humanitaarista apua, jota annetaan suoraan kansalaisjärjestöille ja hallituksen reaktio on, että teidän pitää lähteä Kongosta ja sulkea myös suurlähetystönne. Eli onko tässä samanlaisia vaaroja nyt yhteistyössä muiden maiden kanssa, kuten tässä tapauksessa, ja miten näitä tilanteita halutaan sitten käsitellä? <clears throat> Thank you. You have uh, uh, five minutes. Teillä on viisi minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Thank, thank you very much. First, uh, Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin seuraavasta monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Tämä voisi olla hyödyllinen panos päätöksenne taustaksi, kun mietitte sitä, että paljonko kannattaa budjetissa käyttää ja miten. Ja meidän kannaltamme pyrimme tietenkin yksinkertaistamaan hieman tätä koko ympäristöä. Siis minä esittelin budjettitukea. Tietenkin meillä on tällainen sekoitus myös investointien kanssa. Samoin sitten meillä on kumppanuus YK kanssa, mahdollisimman strateginen kumppanuus ja teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Nämä ovat nämä puitteet. Ja tältä pohjalta tosiaan päätöksiä voidaan sitten tehdä, mutta on tärkeää muistaa, että kaikki tämä pyrkii parantamaan tilannetta maissa. Puhuitte julkisista hankinnoista, minähän puhuin tuossa liiketoimintaympäristöstä ja mainitsin siinä myös tämän asian. Sitten riskit, eh, joita on hallinnoitava. Meillä on riskihallinnointi puitteisto, eli tämä on väline, jonka pohjalta tarkastelemme jokaisen maan ja, ja siihen liittyvät riskit. Voitte kysyä tästä vielä lisää, jos haluatte, mutta se on ikään kuin tällaisten riskin lievennyskeinojen eh, luettelo. Ja totta kai lopputulos on yksi asia, tässä ja riskihallinto on tietenkin tärkeä osa työtämme. Sitten tämä lahjoittaja, koordinointi ja työryhmä. No tilanne on sellainen, että lähes jokainen maa, kun ajatellaan kahdenvälistä tukea, niin komissio on suurin lahjoittaja. Meillä on tietenkin erilaisia vastuita ja toiseksi sitten Useinhan ongelmat eivät välttämättä liity niihin ehtoihin, jotka ohjailevat äh, hankkeen olemassaoloa ja toteuttamista. Ei, mm, tämä tietenkin äh, liittyy kansallisiin toimiin, korruptioon myös, mahdollisesti perusoikeuksien, ihmisoikeuksien rikkomuksiin. Ja tietenkin näiden vaikutus on joskus hyvin valtavakin. Emmekä me voi ympyrästä neljöitä tehdä millään. Me haluamme olla tilivelvollisia äh, toimiemme suhteen, mutta emme myöskään halua, että automaattisesti ovi menee kiinni. Jos maa saa vaikka 200 miljoonaa ja sitten on huolen aiheita, jotka ovat poliittisesti relevantteja, mutta eivät välttämättä liity siihen ohjelmaan, jota me tuemme, niin onhan se ihan todella vaikuttavaa, jos sitten ähm, keskeytetään maksut äh, maahan, joka muuten jää täysin äh, äh, puille paljaille. Eli me pyrimme tietenkin tukemaan niitä myös poliittisen vuoropuhelun ja tiettyjen korjaavien toimien kautta. Lisäksi kun pohditaan valintakriteereitä, minä puhuin tästä alku, alkuperäisestä valinnasta, edustaja Gienke esitti kysymyksen. No, ilmeistä on, että meidän arvioimme, joka perustuu maan poliittiseen tilanteeseen, maan for condition do not suggest us to conceive having budget support. Te puhuitte tosiaan Kongon demokraattisesta tasavallasta vaikkapa esimerkkinä ja on äh, maita, äh, joiden äh, suhteen mm, tilanne ei ole mahdollisuuksien rajoissa. Ja pyritään löytämään oikea tasapaino, kun ajatellaan tätä budjettia. Meillähän on tämä kahtalainen lähestymistapa. Meillä on säännöstömme äh, äh, komissiossa ja sitten kansallisella tasolla ja, ja, ja kun kaikki äh, määräykset täytetään, niin sitten voidaan maksut toteuttaa, vapauttaa. Budjetti, tuki on muutakin kuin vain ylimääräisen rahan tarjoamista. Usein pyritään korjaamaan tiettyjä kysymyksiä, mutta mutta eihän tämä välttämättä auta korjaamaan kaikkea. Esimerkiksi Keski Afri- keskisessä Afrikassa, Keski-Afrikan tasavallassa. Tämä on nähty, no niin, voidaan puhua vaikkapa Filippiineistä, joka kieltäytyy avustamme, mutta tähän tietenkin liittyvät poliittiset kysymykset. Ja tämä on tietenkin Äh, osa keskustelua poliittisesta äh, ehdollisuudesta ylipäätään, mutta me haluamme todella olla yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan. Sitten vielä Haitistakin kysyttiin. Äh, voimme muuten kirjallisesti vastata kattavammin. Mutta Haitista sen verran, että tätä on tietoja, jotta olemme saaneet kansalaisjärjestöiltä, joita tällä hetkellä käymme läpi. Arvioimme maan tilannetta ja monet ää, tiedot varmaan ovat ihan perusteltuja siitä, että tiettyä maksu epätasapainoa on, mutta ei tämä välttämättä liity budjettitukeen, koska budjettitukeen tuki perustuu näihin neljään ehtoon ja neljään alan. Joten tässä on kaksi elementtiä. Se käytetäänkö julkista rahaa todella maan kehittymiseen. Tätä voi tietenkin kysyä, mutta liittyykö tämä budjetti tukeen suoranaisesti? Voin välittää teille lisätietoa osoittaakseni, että tähän mennessä tilanne ei ole kriittinen. Kiitos näistä vastauksista. Nyt mennään suoraan komission kyselytuntiin. Meillä on kysymys Heidiltä. Tämä liittyy Kenian vesihuoltoon. Komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Tietenkin pääjohtaja olisi voinut lukea tämän vastauksen, että minä teen nyt parhaani. EU pahoittelee sitä, että Keniassa tapahtui tämä traaginen tapaus ja osoitamme suurun valittelumme alueen asukkaille. Olemme keskeyttäneet hallituksen viraston kanssa EDF että EKR-ohjelman piirissä aloitetun yhteistyön. Me tutkimme asiaa, kaikki osapuolet, mukaan luettuna yhteisöjohtajat, kansalaisjärjestöt ja kenen hallitus ovat mukana tässä selvitystyössä. Ensimmäinen kysymys, joka liittyy ihmisoikeuksiin. Olen sieltä, voin kertoa teille, että riippumaton tutkimus, jota johtaa kansallinen Kenian ihmisoikeuskomissio Amnesty Internationalin kanssa yhteistyössä ja jossa EU ovat tarkkailijoina tulee aloittamaan pikaisesti työnsä. Väliarviointi, joka on aloitettu välittömästi, tuo tarkastamaan ihmisoikeustilannetta, erityisestikin niitä seuraamuksia, joita kyseisellä ohjelmaa on Ukia-tapaukseen, joka annettiin toukokuussa 2017. Komissio on jatkuvasti vaatinut, että Kemian hallituksen tai kansainvälinen lainsäädäntö määrää sen, että alkuperäiskansalla on oikeus oman alueensa ja omien alueensa resursseihin, jota he ovat perinteisesti vaalineet tai käyttäneet tai hankkineet itselleen. Toinen seikka, toinen osa kysymystä. Komissio on samaa mieltä siitä, että tarvitaan väliarvio, jolla tarkastellaan ohjelmia ja niiden teknistä apua ja teknisen avun antajia, että tiedetään, onko oikea pätevyyttä ollut mukana asianmukaisen avun antamiseksi. Ja Vilmen kohta siitä komissio toteaa, että ohjelma edelleenkin jäädyksissä, siksi kunnes eristystä on saatu aikaan kaiken kattavan vuoropan aikaisemmaiseksi, jonka kautta saadaan rahanomaisesti säänneltyä hoidettointa metsiä. Ja niin kauan kuin ei ole tuomioistuin lopusta päätöstä, me jatkossakin viittaamme tai varaudumme vaihtoehtoisen riitojen ratkaisuun, jotta ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja tilanne palautuu normaaliksi. Heidi, you have a... Heidi, sinulla on lisäkysymys uskoakseni. The commission for... Kiitos komissiolle vastauksesta liittyen tähän järkyttävään tilanteeseen, joka on johtanut siihen, että komissio ei enää rahoita näitä vesi- ja ilmastohankkeita. Ensimmäinen huomio on se, että emme saa täytäntöönpanna sellaisia hankkeita ilmaston tai ympäristön kannalta, mikäli on tehty vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Tämä on jälleen kerran otettava tästä oppina. Keskustelu tässä koskee jo pitkää aikaista tukea. Suomi tukee Kenian metsätalousalaa ja vakavia kysymyksiä Kenian metsänhoitopalveluiden palveluiden luotettavuudesta on tullut esille. Voidaanko sitä ylipäätään tukea? On kuultu haast- syytöksen siitä, että metsänvartijat jopa tahallaan ampuvat ja tappavat alkuperäisväestön edustajia. Ja kysyisin, miten itse arvioisitte voimavaroja, integriteettiä ja toimintatapaa, jota Kenian metsähallinto käyttää? Voidaanko heitä pitää kumppanina tai kenties tukea muita alueen, alueellisia toimijoita? Suomesta käsin. Uh, Kiitoksia. Se, että tällä olisi kaikkiin ohjelmiin vaikutusta, tiedämme, että paitsi Suomi myös YK ovat metsäohjelmia aikoneet tukea ja aivan varmasti tässä on otettu oppia. No tämä on vesi siis. Ja kyllähän todella Kenian hallitus ja todella sen toimet, vastaukset, me olemme olleet nimittäin 4-5 kuukautta Kenian hallituksen yhteydessä ja olemme saaneet heiltä vastauksen siihen ja lupauksen siitä, että ongelmia ei jatkossa olisi ajatellen muun muassa nimboja. Ja luonnollisesti me pidämme tilannetta silmällä seurannassa ja ihmisoikeusarvio tehdään ja keskivälin arviossa katsotaan sitä, kuinka äh, uskottava vastapuolemme äh, toiminta on ollut. Jos me emme ole tyytyväisiä ja jos emme usko ihmisoikeuksien kunnioittamisen toteutumiseen, niin sitten emme ohjelman äh, rahoitusta jakaa. Thank you. Uh, there is a... Kiitos. Täällä on toinenkin kysymys teille. Se liittyy budjettitukeen, jota on annettu Haitille. Norbert on sen laatija. uh, Mrs. Andresen, yes. Uh. Olkaa hyvä. Um, I will read the, the uh, reply that we have. Luen vastauksen, jonka olemme saaneet ja olen valmis myös selventämään muita kysymyksiä, joita teillä on. Kontekstista sen verran, että Haiti on alueen köyhin maa, hyvin hauras ja siellä on valtavia sääilmiöitä, kuten vuoden 2016 hurrikaani. Poliittinen tilanne on edelleen tiukka. Siellä on pattitilanne. Molis valittiin äh, helmikuussa presidentiksi. To, to, to slow down a little bit the please. Hieman hitaammin pyydän. has just overcome a two-year deadlock with uh, the election of president. Eli Moise on valittu presidentiksi. Hän astui virkaansa vuoden 2017 helmikuussa ja hän on lähdetty uudistusagendan. Tilanne haitissa on edelleen erittäin haastava ja ohjelmien täytäntöönpanon edellä on esteitä. Tämä on otettu huomioon budjettitukioperaatioissamme, kun meillä on tällaisia valtion uudelleen rakentamissopimuksia. Tässä pyritään parantamaan perusvoimavaroja valtiossa ja tässä on myös saatu selkeää edistystä aikaan maaliskuusta 2014. Tämä jatkuu maaliskuuhun 2018. Tässä toimitaan kolmella akselilla poliittisessa vuoropuhelussa. Ensinnäkin näin tarjotaan puitteet pit, pitkä tai jatkuvalle vuoropuhelulle viranomaisten kanssa. Sitten annetaan rahoitustukea. Näin voidaan viedä eteenpäin uudistuksia. Käytetään siis näitä maksujen perusosia ja vaihtelevia, vaihtuvia osia kiinteä osa maksetaan, jos tukikelpoiluuskriteerit täyttyvät ja näitä kriteereitä menestyksekkäästi on valvottu kautta koko ohjelman ja 80 miljoonaa on annettu eri maksuin. Nämä perustuvat saavutettuihin tuloksiin ja indikaattoreihin, jotka liittyvät siihen, miten haitilla pystytään julkishallintoa, julkistaloutta ja koulutusta uudistamaan indikaattoreihin on osittain päästy ja 30 miljoonasta 18,6 miljoonaa annettiin maksuina käyttöön. Tähän ohjelmaan liittyy myös teknisen tuen osa. Halutaan parantaa haitin toimielinten voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia, korruption vastaista taistelua, koulutusta esimerkiksi. Mitä konkreettisesti sitten on saatu aikaan? pysyvä kolmen välinen vuoropuhelu parlamenttiin, hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan kesken on yksi asia. Sitten käydään vuoropuhelua lahjoittajien välillä. EU johtaa tätä. Sitten katsotaan muita rahoitusmuotoja ja julkisen hallinnon virkamiesten toimintaa, on erilaisia arviointitapoja ministeriöissä, on otettu käyttöön toimenpiteitä, joilla kitketään korruptiota, esimerkiksi laki, jolla ennaltaehkäistään ja kitketään korruptiota hyväksytty vuonna 2014. On siis tällainen korruption vastainen yksikkö, sen budjettia korotettiin vuonna 2016 50 prosentilla ja yli 60 prosenttia julkisen alan ja yksityisen sektorin opettajat. Heidät on identifioitu, he ovat saaneet luvan opettaa. Verotulot ovat lisääntyneet 30 prosenttia vuosina 2015-16, 2016-17 ja tämän alkuvuoden 2018 tulokset osoittavat entistä korkeampaa verotulojen nousua. Sitten kansalaisyhteiskunta. Vuonna 2017 helmikuussa järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin eurooppalaista konsensusta ja EUn yhteistyötä Haitilla – on useita työryhmiä, jotka toimivat yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja ne ovat katsoneet kehitysrahastoon 11 ohjelmaa. Määrärahoja edelleen tarvitaan, kun otetaan huomioon, minkälaista edistystä täytäntöönpanossa ja ohjelmassa on ollut ja minkälaista vuoropuhelua sidosryhmien ja muiden järjestöjen kanssa on tehty. Kansalliseen indikatiiviseen ohjelmaan ei ole tulossa muutoksia välitarkastuksen kautta. Norbert, you... Kiitos Norbert. Sinulla on varmaan jatkokysymys tähän. Kyllä. Kiitos vastauksesta kysymykseen. Pari sanaa vielä taustasta useampien jäsenten kanssa olimme paikan päällä ja meidän vaikutelmamme oli toisenlainen, erityisesti hyvän hallinnon suhteen. Mutta tämä on tietenkin vain yksi otos. Kentällä toimivat kansain, kansalaisjärjestötkin, joilta olemme saaneet raportteja, puhuvat kyllä hiukan eri kieltä kuin mitä komissio tässä sanoo. Saksan liittohallitus esimerkiksi on kieltäytynyt budjettituesta toisin kuin Euroopan unioni ja mielestäni tämäkin kyllä jotakin osoittaa, eli kannattaisiko ehkä kysyä asiasta. No tämä on hyvää hallintoa se, että Haitin molemmat parlamentin kamerit, kamarit käyttävät enemmän rahaa kuin koko maan terveydenhuoltojärjestelmää, herättää kyllä kysymyksiä. Ja tähän haluaisimme komissiolta konkreettisia vastauksia ja valiokunta kyllä palaa aiheeseen varmasti vielä. Okay, you have a comment? Onko teillä kommentti tähän? Olkaa hyvä. Yeah. Yes. Um, yes, thank you for, for the additional background. Kiitos näistä taustatiedoista. Kiitos näistä tiedoista. Me tarkastelemme tilannetta hyvin mm, tiiviisti ja olemme analysoineet vuoden 2017 talousarviota ja nähneet äh, joitain huolestuttavia suuntauksia äh, varojen äh, merkitsemisessä. Te tota, totesitte, että esimerkiksi maan terveydenhuollon tilanne on huolestuttava tähän asiaan on puututtu varsin järjestelmällisesti poliittisessa vuoropuhelussamme sen puitteissa, kun käymme vuoropuhelua paitsi maan hallituksen kanssa myös budjettitukea antavien muiden lahjoittajatahojen kanssa. Meillä on yhteinen alusta ja pyrimme yhteisen lähestymistapaan ja tätä kautta pyrimme vaikuttamaan maan julkiseen talouteen ja suuntaamaan sitä oikeaan suuntaan. Pyrimme tässä todella saman aikaan parannusta. Kiitoksia. Haluatteko te vielä, Zeller, esittää lisäkysymyksen? Kyllä, olen Noiserin kanssa ihan samoilla linjoilla näistä viidestä miljardista dollardista, joita äitiin äh, äh, aikoinaan meni, ei näyttäisi kyllä kovinkaan suuri osuus äh, tulleen ihmisten hyödyksi. Ja kyllä tässä tietenkin sitten ne nousee mieleen kysymyksiä tuen järkevyydestä, kun minu, minä esitin kysymyksen siitä, että paljonko hankkeisiin on mennyt tukea, niin edes tähän ei pystytty vastaamaan, kun ensin piti kuulemaa kerätä laskut yhteen kasaan nippuun ja sitten tehdä laskelmat. Joten kyllä sanoisin komissiolle, että aika huolellisesti täytyy kyllä tarkastella, mitä siellä tapahtuu itse asiassa. Tilintarkastustuomioistuimeltakin kertomus on aiheeseen liittyen saatu. Hyvä, kiitoksia. Sitten vielä muut asiat. Onko niitä? Ei muita asioita, joten seuraava kokous 19. helmikuuta kello 15 iltapäivällä 18.30 ja sitten 20. päivä aamu 9.12.30 ja sitten puoli kolmesta eteenpäin vielä iltapäivällä. Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti tulkkeja mm, jälleen yhteistyöstä ja tulkit luonnollisesti kiittävät kuulijoita Kokous päättyy.